Colleagues, I'm going to start the meeting. It's... Hyvät kollegat, aloitan kokouksen. Kello on viittä yli kolme. Ja älkääpä katsoko tuota kelloa tuolla oikealla. Kannattaa katsoa tuota toista. Päivän esityslistan ensimmäinen kohta on esityslistaluonnoksen hyväksyminen. kohta 19 huomenna, joka koskee Tanskan ministerivierailua. Valitettavasti ministeri Song ei pääse huomenna paikalle, joten, joten kohta 19 ei ole esityslistassa. Ja näin mediasiosta vastaava ministeri ei siis pääse paikalle ja se jää pois esityslistalta. Sopiiko kaikille esityslista näiden muutoksineen? Jos näin on, niin seuraava kohta koskee 30.31. toukokuuta pidetyn kokouksen pöytäkirjan hyväksymistä. <clears throat> Hyväksyvätkö kaikki ne? Kyllä. Ja seuraava kohta sitten koskee <clears throat> moottoriajoneuvojen äänitasoa lausunto ympäristövaliokunnalle ja valmistelija on äh, Gilles Parnio. Ole hyvä. Euh, Hyvät kollegat, puheenjohtaja. 15. Ähm, toukokuuta jälkeen tarkistusten jättämisen jälkeen olen neuvotellut varjoesittelijöiden kanssa ja olemme löytäneet sarjan kompromisseja, jotta voisimme helpottaa huomiseksi suunniteltua äänestystä valiokunnassa kyseessä on äh, siis teksti, jossa kompromissitarkistukset ovat kohdat 8 ja 10. Kompromissi 2 kattaa tarkistukset 10 ja 12 ja ne vaikuttavat siis ajoneuvojen melutasoon ja renkaisiin kohdistuviin vaatimuksiin. Sitten Seuraavat tarkistukset koskettavat sähkö- ja hybridiautojen minimivaatimuksia sitten. lisä kohdat minimitasoihin liittyen oli erittäin vaikea löytää kompromissia. Niin erilaisia mielipiteitä täällä oli. Saimme kuitenkin aikaan Rouva Kosaarin EPPn varjoesittelijän kanssa kompromissin, joka on vaatimattomampi kuin muiden ryhmien varjostelijoiden ehdottama. Eli tässä ehdotamme siis, että vähennämme neljällä desibelillä melotasoa kahdeksan vuoden aikana ja sitten kahdella desibelillä sen jälkeen, kun tämä asetus on tullut voimaan, kahdella desibelillä kahdeksan vuoden jälkeen koskettaen kaikkia niitä ajoneuvoja, joita on markkinoilla. Näin säilytämme raja-arvot, joita komissio on ehdottanut, ja otamme kuitenkin huomioon ne huolet, joita on ilmaistu teollisuuden, autoteollisuuden taholta. Siis otamme, pidemmemme tässä aika rajaa. Nämä olivat ne muutokset, joita tekstiin on tehty. Thank you, Mr. Pagno for the PPE, Mr. Kiitoksia edustaja Parnio, edustaja Kulsa EPPstä. Köszönöm szépen a szót. Szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek. A múlt héten... Haluaisin kiittää esittelijää tästä. Viime viikolla me neuvottelimme. Ne olivat hyvin äh, menestyksekkäät. Varjoesittelijänä olemme olleet hyvin avoimia ajatuksillemme ja toisillemme ja sen vuoksi olemme kykeneet saamaan aikaan sopimuksen myös ristiriitaisista asioista. Mitä tulee aikaisempaan tekstiin, niin nyt me olemme saaneet aikaan kompromissin ja se antaa meille kuitenkin mahdollisuuden pitää kiinni meidän tavoitteestamme, mitä tulee moottoriajoneuvojen äänitasoon. Mitä sitten tulee valmistajiin, uskon, että he ovat tyytyväisiä näihin vaatimuksiin ja sehän oli myös yksi tarkoitus ja tavoite. Me olemme keskustelleet hyvin paljon liikennepolitiikasta tässä alkuperäisessä mietinnössä ja siinä tavallaan siirryttiin liian kauas asiasta, mutta nyt me olemme palanneet takaisin asian ytimeen ja toivon, että kaikkia näitä kompromisseja voidaan tukea, koska tämä menee oikeaan suuntaan ja toivon, että kaikki muutkin voivat tätä tukea. Um, Mrs. Um, Meissner. Kiitoksia Adam ja edustaja Maisno seuraavaksi liberaalista. Niin, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Haluaisin puhua englantia, koska puhun varjoesittelijämme Savisaaren nimissä. Ja hän kirjoitti paperille sen, mitä hän haluaa täällä sanoa. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvästä tehdystä työstä. Tämä on hyvin tekninen kysymys, jonka komissio on meille antanut. Mutreläinen melutaso on tärkeä kysymys, koska tämä melu vaikuttaa ihmisiin eniten. Meidän täytyy saada kuljetuksistamme liikenteestämme mahdollisimman vihreää, mutta meidän tulee kuitenkin olla realistisia, kun asetamme tavoitteita. Varaisetöiden kokouksessa olemme voineet tukea useita tarkistuksia, mutta joitakin kohtia on edelleen, jossa emme voi tukea esittelijää. Nämä liittyvät taulukkoon liitteessä kolme. Ensinnäkin Komissio ei ole sisällyttänyt tähän teollisuutta, kun se on tehnyt, tätä analy- kun se on tehnyt näitä analyysejä ja, ja vaikka niiden mielipiteitä onkin kuultu, niitä ei hyväksytty ja näin me olemme hankalassa asemassa. Me tarvitsemme kunnon analyysejä ennen kuin voimme äänestää tästä taulukosta. Kaikkia sidosryhmiä täytyy kuulla ja sen jälkeen meillä voi olla realistinen lopputulos. Tietysti voimme sanoa, että toimiala ei halua käyttää näin paljon rahaa tähän, mutta emme halua luoda samaa tilannetta kuin silloin, kun meillä oli rikki päästöjen taso laivateollisuudelle ja meitä ei kuultu. Kaiken tärkeää on motoriajoneuvojen luokittelu, mutta emme ymmärrä, miksi komissio haluaa pitäytyä vuoden 1985 luokittelussa. Sen jälkeen toimiala on kehittynyt voimakkaasti näiden 27 vuoden aikana. Haluaisin ehdottaa, että valiokunta hyväksyisi tarkistukseni 70 ensi äh, huomenna tai että me saisimme aikaiseksi kompromissin tai tuemme tarkistusta 67 kohilta ja äänestämme liitteen kolme taulukkoa vastaan ja pyydämme komissiota laatimaan uuden todenmukaisen taulukon, joka ottaa huomioon tämänhetkisen tilanteen markkinoilla Täytyy myös todeta, että ALDE ei pidä kompromissista yksi. Jos se menee läpi, niin se saattaa merkitä, että joudumme äänestämään koko asian vastaan. Juuri sen takia, mitä tässä luin, mitä edustaja Savisaar oli todennut. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitos. Edustaja Kramer, vihreistä. Ja, äh. Meidän Varjoesittelijämme Chris Taylor ei ole paikalla, mutta hänen nimissään me myös kiitämme luonnollisesti esittelijää ja varjoesittelijöitä. Ja voin olla tässä hyvin lyhyt. Jos näillä kompromisseilla helpotetaan komission ehdotetaan, niin me vastuutamme vastaan, mutta jos sitä parannetaan, niin se on hyvä. Mutta jos nyt vielä komission ehdotustakin heikennetään, niin se menee liian pitkälle. Thank you, Michael. Uh, Mrs. Foster. Kiitoksia, edustaja Foster. Um, thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtajia ja kiitoksia esittelijöille siitä, että varjoistelijokokous on järjestetty. Valitettavasti uskoisin, että tässä on positiivisena puolella se, että kaikki haluavat päästä päätökseen ja haluamme mahdollisimman vähän saasteita ja melua ja niin edespäin teillämme ja teillä ympäri maailmaa ja Euroopassa. Mutta meidän täytyy muistaa käytännön asiat. Rauha Meissnerin kommentti on hyvin tullut. Nämä ovat niitä huomioita, joita minä itsekin tekisin ECRn puolesta, kun meillä on varjo esittelijöiden kokous. Kysymyksiä on olemassa liittyen muutoksiin ja johtopäätöksiin siitä, kuinka meidän tulisi mitata monia näistä melutasoista ja niin edespäin. Ja kuten mainitsin, kun me kävimme tätä keskustelua komission kanssa, vaikuttaa siltä, että tieto ei ole tarpeeksi. Ymmärrämme tietenkin, että vaikutusten arviointi on toteutettu, mutta minä pyysin nimenomaisesti, kun puhuin tästä asiasta viimeksi keskusteluissamme, kysyin, kenen insinöörien kanssa he olivat olleet yhteyksissä – sillä haluaisin tietää, kuinka he ovat nyt päässeet näihin lukuihin. Olen samaa mieltä Rouva Maistarin kanssa, jos me tarkastelemme näitä taulukoita ja lukuja. Jos joku voisi minulle selvittää se, kuinka näihin lukuihin on päästy, se on jotakin, mitä minä haluaisin tietää. Minä ja kollegat varmastikin olemme hyvin, hyvin huolissamme. Emme voi tukea tätä. Ja vaikka komissio nyt jonkinlaisen aikarajan antaisikin. Me olemme kuitenkin tilanteessa, jossa meidän vientituotteemme myydään kaikkialle maailmalle, ja tämä vaikuttaa hyvin suuresti toimintaan Euroopan unionissa. Tällä hetkellä näen, että esittelijä on tehnyt hyvin kovaa työtä, jotta saisi hoidettua nämä tarkistukset, mutta tämä on kyllä valitettavaa, sillä komissio ei ole vielä palannut asiaan. Kukaan ei ollut minun yhteyksissä tämän kysymyksen suhteen, jonka esitin. Onko mikä nyt kompromissi oikein on, äh, jos moottori on hiljaisempi, niin kuinka se sitten polttaa polttoainetta? nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joihin ei vielä ole vastattu ja tällä hetkellä me emme voi vielä tässä tilanteessa tukea tätä. Tarvitsemme lisätietoja. Tämä on nyt ECRn kanta tällä hetkellä, puheenjohtaja. Kiitoksia. Thank you. Commission, Mr. Kiitoksia. Komission edustaja Sarvana. Ei, kyllä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvää päivää kaikille. Niin, on miellyttävä saada keskustella tästä uudelleen. Monet ovat sitä mieltä, että tässä asiassa mennään liian pitkälle ja toiset taas sitä mieltä, että emme mene riittävän pitkälle. Pyrin tässä vastaamaan myös jonkun verran edustaja Fosterille siitä, millä tavalla tämä lopputulos saatiin aikaiseksi. Se on nimittäin kompromissi. Ehdotuksemme on kompromissi, joka pohjautuu erittäin laajapohjaiseen kuulemiseen, joka on kestänyt jopa useita vuosia, sillä tämä uusi testimenetelmä on ollut käytössä kolmen vuoden ajan, kun tyyppi hyväksytty autoja Eli olemme pohjanneet sen sellaisen tietopankkiin, jota on kerätty kolmen vuoden ajan. Tämä hanke on ollut käsiteltävänä silloin, kun on puhuttu myös Geneven ryhmän keskusteluista. Meillä on siellä asiantuntijaryhmä ja se on myös esitelty eri osapuolille. Siitä on keskusteltu tämän lisäksi myös CARS 21 ja tämä sitten on se lopputulos, joka on saatu aikaiseksi. Ja toista vielä kerran, että se on näiden eri sidosryhmien välillä aikaan saatu kompromissi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Seuraavaksi edustaja Parniu, haluatko vielä lisätä jotain? Omalta osaltani en halua asettaa kysymyksiä, mutta haluaisin vain sanoa, että ehdotus, jonka Kollega Kosan kanssa olemme tehneet liite kolmen suhteen erityisesti on hyvin tasapainoinen. Olemme nähneet eri puheenvuorojen aikana kollegoiden kanssa ja tässä äsken, että on olemassa paljon eroja. Eräät haluaisivat mennä aivan loppuun asti. He haluavat hyvin suuresti vähentää melua, mutta eivät ota taloudellista tilannetta autoteollisuudessa tällä hetkellä huomioon ja sitten taas toiset tarkistuksissa ottavat esiin Euroopan autoteollisuuden kantaa. He haluavat mennä toiseen suuntaan aivan loppuun asti ja eivät ehkä tunnusta sitten tätä teollista teollisuuden tosi tilannetta tulevina vuosina. Minä tulen Pohjois-Ranskasta ja me haluamme aina löytää kompromissin näiden kahden asian välille. Ja uskoisin, että tässä liitteessä kolme on olemassa nyt kompromissi, joka tekisi meille mahdolliseksi päästä eteenpäin ollen aivan realistisia samaan aikaan. Thank you, Mrs. Foss, you had a point of order. Kiitoksia, edustaja Foster. Teillä on työjärjestyskysymys. Um, chairman, just... Niin, jos saan puheenjohtaja komissiolle. Ei, ei business toimi kompromisseilla, vaan se toimii äh, todellisuuden pohjalta, faktojen pohjalta. Ja se, että sanoi, että no, että saatiin tässä nyt aikaan jotain siksi, että se on kompromissin, niin ei se ole mikään hyvä vastaus. Se, minkä tässä on hyvin ironista, herra puheenjohtaja, on se, että me kaikki tuemme puhtaita teknologioita, joten tehdään tässä nyt äh, sähköautoja ja, ja niihin tulee tietty melutaso 68. Ja sitten jos te katsotte tätä taulukkoa, niin tämän koneen kohdalla, moottorin kohdalla se pudotetaan 69. Siis me pyysimme komissiolta hyvin selkeästi, että komissio antaisi meille äh, informaatiota siitä, millä tavalla valmistajat voivat hoitaa asian ja me emme ole saaneet mitään vastausta. Esittelijät ovat tehneet kovasti työtä, mutta tämä on kovasti huolestuttavaa. No niin, en tiedä haluaako komissio vastata vai ei. Ei, ei taida haluta. No, eikö asia selviä, kun äänestys on huomenna? Nähdään sitten, mitä pesukoneesta tulee. Ja sitten äänestys ympäristövaliokunnassa on kesä, äh, heinäkuussa äänestys huomenna ja sitten ympäristövaliokunnassa heinäkuussa. Ja seuraavaksi puhutaan e hätäpuolujärjestelmän käyttöönotosta. Meillä on yhteisesittelijöinä täällä Seknalova ja Koch. Ja mitenpä haluatte nyt aloittaa? Eli herrasmiesmaisesti täällä annetaan puheenvuoro ensin Sechnalovalle. Slovo, eh, a to, že mám možnost zahájit. Kiitoksia puheenvuorosta. Kiitoksia. Niin hetkinen, meidän pitäisikin nyt kai odottaa IMKO-valiokunnan puheenjohtajan paikalle tuloa. Odotetaan siis viisi minuuttia. Tai joku voisi yrittää löytää hänet jostain. Ei, Täytyy tässä protokollaa noudattaa. En ymmärtänyt. Pahoittelen, en huomannut, että tämä oli pitää yhdessä.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 Toivotamme tervetulleeksi siis IMKO-valiokunnan, joka on täällä vieraana. Ja tämä on kolmas yhteinen kokouksemme. Haluan näin alkuun kiittää rinnakkaisesittelijä Kohjaa, kuten myöskin kaikkia varjoesitteleviä, varjoesittelijöitä hyvin myönteisestä yhteistyöstä. Minun mielestäni tämä lopputulos on hyvä ja meidän mietintömme välittää selkeän viestin siitä, millä tavalla e-call otetaan käyttöön. Kuten kerroimme varjoesittelijöillemme viime viikolla Strasbourgissa, Dita ja minä valmistelimme 21 kompromissitarkistusta, jotka kattavat kaikki 21 aihealuetta alkuperäisessä mietinnössä. Vielä kerran haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka lähettivät kommenttinsa viime viikon perjantaihin mennessä. Olemme pyrkineet sisällyttämään ne kaikki myös tähän lopulliseen äänestysluetteloon. Myös tarkistus 14, joka koskee tietosuojaa, joka saa ECRT Aaltolta. Hyväksymme nämä pienin lisäyksin ja toivottavasti voitte ne nyt hyväksyä. Haluan myös mainita, että kompromissitarkistus 2 me yhdessä varjoesittelyiden kanssa olemme keskustelleet siitä, pitäisikö meidän mainita ne kolme maata, jotka eivät tätä yhteisymmärrysmuistiota ole allekirjoittaneet, ja päätimme, että äänestämme ensin kompromissista ilman näiden kolmen maan mainitsemista, ja sitten äänestään erikseen siitä, pitäisikö ne nimetä vai ei. Sitten edustaja Koch mainitsee myös lisäkompromisseja ja muita kommentteja haluan todeta, että olemme tehneet hyvää yhteistyötä. Me löysimme yhteisen linjan ihan alusta lähtien kahden varjoisettelijan kanssa. Tämä ei välttämättä ole helppo tehtävä, koska olemme eri puolueista ja eri valiokunnista, mutta olemme kuitenkin onnistuneet. Tämä on toinen merkki siitä, miten myönteisesti e-call on otettu vastaan miten sitä pidetään hyödyllisenä tieturvallisuudelle. Toiveeni on välittää sel- selkeä viesti Euroopan komissiolle, joka odottelee meidän viestiämme ja se toimii ne esimerkkinä sitten komission lainsäädäntöehdotukselle, joka on tulossa vuonna 2012. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Koch. Kiitos äh, puheenjohtaja. Luen teille saksalaisesta lehdestä, jossa sanotaan, että yöllä tuli bmw ja ajoi puuhun ja hei, auto meni kauaksi, katosi kauaksi tiestä ja kukaan ei huomannut tätä autoa. Ja ihan vahingossa sitten tämä uhri löytyi sieltä. Tämä voisi olla esimerkiksi tälle IKOLille hyvä tilaisuus olisi ollut näyttää, kuinka se toimii. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat esittäneet tarkistuksia. Minulla on teille hyvä uutinen. Kaikki löytävät omansa täältä. Me emme ole siis hylänneet täysin yhtäkään tarkistusta, vaan olemme pyrkineet löytämään kompromisseja, ja niistä on puhuttu viime viikolla vielä varjoesittelijöiden kanssa. Eikä tässä nyt ollut mitään suuria, vakavia erimielisyyksiä. Muotoilussa ehkä voi olla jotakin. Ehkäpä muutamasta kompromissista vielä tarkemmin. Kompromississa neljä on kysymys tavoitteista ja mahdollisista eduista ja siitä, että parannetaan äh, näiden onnettomuusten hallintaa, vähennetään ruuhkia ja että apua saadaan paikalle ja lääkeapua mahdollisimman nopeasti onnettomuuden satuttua. Kompromissa viisi on kysymys näistä varusteluista. Me emme halua, että kaikki äh, ajoneuvot on pakko jälkivarustella, vaan että ne, jotka haluavat jälkikäteen sen tehdä, voivat tehdä niin. Ja sen vuoksi teollisuutta on myös pyritty kehittelemään järjestelmiä, joita voidaan käyttää sitten tällaisina jälkivarusteina. Kompromissi kuusi siinä me olemme yhdistäneet eri e, ehdotuksia ja pyydämme komissiota ainakin miettimään sitä, että voisiko maatalous sektorille, kuten esimerkiksi traktoreille, ajatella mahdollisesti samanlaista järjestelmää ja olisiko se järkevää, koska nyt tämä koskee henkilöautoja ja pieniä hyötyajoneuvoja. Me puhumme viimeksi siitä myös, että pitäisikö ottaa nämä raskaat hyötyajoneuvot ja kaksipyöräiset ajoneuvot mukaan. Kompromissi 12. Siinä on osa, olen pyrkinyt ottamaan edustaja Tikaun tarkistuksesta osan mukaan, jossa on kysymys standardien hyväksymisestä sekä julkisessa että yksityisessä IK-järjestelmässä. Kävimme pitkän keskustelun myös avoimesta pääsystä tähän järjestelmään. Ja tämä ei merkitse sitä, että sitä tulisi turvaton, mitä jotkut kollegat pelkäsivät. Sen vuoksi olemme nyt tätä hieman konkretisoineet ja luonnollisesti me haluamme eh, estää sen, että tätä voitaisiin käyttää väärin ajoneuvoissa. Mutta kuitenkin syrjimätön pääsy myös eh, kaikille palvelun tarjoajille. Ja sen enempää nyt ei varmaan kannata tätä käydä lävitse koska tässä nyt on kysymys vain niistä kaikista tarkistuksista, joita kollegat ovat esittäneet, että, niin että me saamme hyvän kuvan siitä, mitä, mistä me äänestämme huomenna. Kiitos. Okei. Okay. Uh... Selvä. Edustaja Gurmai, SD, sitä ole hyvä. Kiitoksia. Olen ensinnäkin hyvin tyytyväinen varjoesittelijän Rakkohin. Olemme tehneet yhteistyötä ja kuten viime kokouksessa totesin, kuluttajien suojelun ja oikeuksien kannalta ö, olisi hyvä, että he saisivat pääsyn e-järjestelmiin kaikkialla ja siksi ö, olisi tärkeää saada tämä työpäätöksen kahdessa valiokunnassa. Uskoisin siis meillä on ollut kaikkien varjoistelijoiden kanssa kokous ja olemme saaneet selville linjan, jota kaikki tukisivat ja viime viikolla viime viikon kokouksen jälkeen uskon, että voisimme saada päätökseen erittäin hyviä kompromisseja. Deadline oli tänään lounasaikaan ja voimme todellakin sanoa, että että tämä työ on erittäin hyvää. Uskon vahvasti, että jokainen ihmishenki on erittäin arvokas ja siksi uskon, että kaikki jäsenmaat, jotka eivät ole vielä EKAL-järjestelmään liittyneet, tämä koskettaa minunkin maatani, kaikki niiden pitäisi harkita asiaa. Tämä on erittäin tärkeää meille. Meidän pitäisi tehdä selväksi, että kyseessä on hyvin tärkeä asia kaikille meistä. Siis olen erittäin tyytyväinen tähän työhön, erittäin kiitollinen ja siihen, että olemme saaneet sen päätöksen niin sujuvasti. Ja sitten herra Koshan työstä uskon, että hän toi uudenlaista ymmärrystä tähän työhön mukaan ja näkemystä myös kaikille muillekin. Kiitoksia. Benjen, Kiitoksia siitä. Edustaja Benjen, niin jotkut näistä kompromisseista ovat sellaisia, että me emme niitä tue. Mielenkiintoista on nähdä, että tämä nimeäminen syyttämisosio, että siitä äänestetään nyt erikseen. Joten meidän täytyy nyt katsoa sitten, miten tämän suhteen menetellään. Katsomme sitä vielä uudelleen. Olemme sitä mieltä, että meidän tarkistuksemme 70 on saatettu ymmärtää väärin siitä syystä, että emme me suinkaan pyri tässä mitään viivyttämään, vaan meidän mielestämme kuitenkin täytyy kokeilla tätä järjestelmää ihan kaikissa jäsenvaltioissa, ei vain muutamassa ennen kuin sitten se otetaan käyttöön. Ei se varmasti mitään suuria viivytyksiä aiheuta. Sitä on kuitenkin vastustettu, koska ajateltiin, että me tässä nyt pyrimme viivyttämään asiaa turhaan. Ja sitten se, jota me emme ehdottomasti tue kompromisseissa, on se, että laajennetaan tätä koskemaan muita luokkia. Jopa toteutettavuustutkimuksen tekeminen traktoreiden ja kaivinkoneiden ja muiden kohdalla niin on meidän mielestämme on täysin tarpeetonta. Ja meidän tulisi pitäytyä kolmi- ja nelipyöräisissä ajoneuvoissa, ei kaksipyöräisissä, jotka ovat teillä autot. Ei me mitenkään erityisesti vastuuta sitä, että tämä koskisi myös raskaan liikenteen ajoneuvoja. Mutta saattaa olla, että siinä joudutaan äänestämään kohta kohdalta. Kuitenkin näiden muiden luokkien kohdalla niin emme ole siis niiden sisällyttämisen kannalla. Meidän mielestämme on hyvä, että Gresbeckin mietintö, joka koskee tietosuojaa, otetaan mukaan. Ja se käsittelee siis ongelmamme tässä suhteessa. Kyseessä on kompromissi 14. Oikeastaan siinä kaikki, mitä tällä hetkellä haluaisin sanoa. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitoksia. on Hönstein seuraavana. I'm sorry, I came a little bit late. Anteeksi, olen pahoillani, tulin hieman myöhässä. Ja Tämä on niin kamalaa, kun meillä on aina kaikki asiat päällekkäin. Minusta on hyvin rohkaisevaa, kun työskennellään tällaisten konkreettisten asioiden parissa, että me pääsemme yhteisymmärrykseen yli puolueen rajojen koska turvallisuushan on tässä asiassa se kaikkein tärkein. Luonnollisesti täytyy huomioida myös teollisuuden näkökulmat ja saada sitten aikaan tasapaino. Ja minusta tuntuu, että siinä on onnistuttu. Kiitos eh, herra Kohin ja Rova Senelovan. Ja tämä ei ole ensimmäistä kertaa, kun me olemme tehneet hyviä kompromisseja edustaja Sehnalovan kanssa. Me olemme saaneet aikaan hyviä ratkaisuja puolueiden ylitse. Ja tässä vielä kahden valiokunnan kesken on painotettu sitä, mikä on tärkeintä, nimittäin turvallisuutta ja kohtuullisia ratkaisuja. Ja minusta me voimme olla hyvin tyytyväisiä tähän ehdotuksiin ja näihin kompromisseihin. Joitain pieniä erimielisyyksiä ehkä on, mutta niin tuskin dominoivat keskustelua, koska tulevaisuudessa, jos me onnistumme saamaan komissiolta lainsäädäntöehdotuksen näistä laitteista, jotka on mainittu tässä tämänpäiväisessä mietinnössä, niin se on jo askel eteenpäin. monivuotisten keskusteluiden, itse asiassa aika hedelmättömien keskusteluiden jälkeen. Joten tässä tämä todellakin saa aikaan suuren muutoksen ja haluaisin kiittää esittelijöitä. Taylor for the Greens. Keith. Edustaja Taylor vihreästä. Keith, ole hyvä. Chair. And, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä. He ovat tehneet erittäin hyvää työtä erityisesti sieltä, missä minä tulen siellä on tärkeää säilyttää e tietoturvallisuus tieturvallisuus toimena. Kyseessä on se, että haluamme vähentää vakavien loukkaantumisten riskiä, kun saadaan apu paikalle nopeasti. Tässä viittaan siihen, mitä kollega sanoi liittyen onnettomuuteen, jota, joka ei käynyt ilmi ennen kuin muutamia tunteja sen tapahtumisen jälkeen. Meidän täytyy tehdä kaikki mahdolliset ponnistukset, jotka voimme jotta voisimme varmistaa, että tämä järjestelmä on niin laajalle levinnyt kuin mahdollista, ei vain auton kuljettajien ja heidän etunsa vuoksi, mutta kaikkien tien käyttäjien, jotka saattavat joutua mukaan onnettomuuksiin, niin että ne tämän e-call-järjestelmän ansiosta ilmoitettaisiin, järjestelmä on. Olen hyvin tyytyväinen siihen, että Tietoturvallisuutta on vahvistettu, kuten mainittua. Ja sitten haluaisin huomauttaa vielä kaksi asiaa. Tarkistukset 57 ja 8, jossa puhutaan siitä, että komissio arvioi mahdollisuutta väärinhälytyksiin testaamalla järjestelmää tarkasti niin, ettei vääriä viestejä lähtisi. Sitten selkeyden puute liittyen siihen, kuinka tätä infrastruktuuria rahoitetaan. Uskon, että tämä on jotakin, mikä pitää selventää ennen kuin me pyydämme jäsenmaita parantamaan omia teitään. Meidän täytyy selventää, kuka maksaa sen. Mutta voisimme tukea suurinta osaa kompromisseista ja tulemme tukemaan tekstiä loppuäänestyksessä. Kiitoksia. Yeah, thank you, uh, Kiitoksia edustaja Foster, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Tietysti on hienoa, että esittely on tehnyt näin paljon kovaa työtä ja varmasti kaikki täällä huoneessa haluavat myös päästä sellaisen lopputuloksen, jossa voimme saada kaikkein turvallisimmat tiet kautta Euroopan. Ja missään tapauksessa usko, että tässä mitään erimielisyyksiä olisi, jos me saamme hyvin yhteen toimivan palveluun, niin näin pitäisi, tähän pitäisi pyrkiä ja hyödyntää 112. Ja sitten se on tosi tärkeää, että ambulanssit, poliisit ja muut pääsevät paikan päälle ja voivat olla yhteydessä toisiinsa. Mutta mielestäni tässä on kaksi erillistä asiaa. Yksi on tuo siis, ja tämä Taylorin esille ottama avainkysymys on aivan selvä. Mehän puhumme siitä, että pakollisesti auto pitäisi sisällyttää tällainen tietokone Siru vuoteen 2015 mennessä. Ja, mutta millä tavalla tällainen infrastruktuuri rakennetaan, jotta nämä kaikki sirut voivat tiedot välittää? Ja mitkä ovat vuosittaiset käyttökustannukset? Jäsenvaltioidenhan täytyy ne ottaa kannettavakseen, kuten myöskin tämä infrastruktuurin rakentaminen. Joten kuten sanoin, jotkut näistä omista tarkistuksista ne ovat sellaisia, että mielestäni tämä pitäisi olla vapaaehtoinen järjestelmä. Eli että tällainen laite laitetaan uuteen autoon. Ymmärrän kyllä, että tässä on tarkistus, joka kattaa tietosuojakysymyksen. Sehän oli erittäin vakava kysymys. Ja se on todellinen huolenaihe, mutta sen lisäksi se, että ovat jotkut jäsenvaltiot oikeassa ottaessaan tämän käyttöön vai eivät, se on niiden päätettävissä, mutta nämä kustannuskysymykset, jotka olen ottanut esille komission kanssa ja laitevalmistajat, jotka ovat olleet eri mieltä. Esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnassa tuotamme noin 2 miljoonaa autoa vuodessa. Tämä lisäisi noin 3 miljoonan kustannukset niihin, eikä siinä ole vielä infrastruktuuri- eikä käyttökustannuksia mukana. Eli emme oikeastaan ole saaneet vastauksia tähän. Olisi aika mielenkiintoista nähdä, mitä komissiolla on sanottavaa. Nämä ovat kaksi erillistä asiaa. Yhtäältä siis kyllä tuemme tätä. Ja toinen pikkuasia, koska jäsenvaltiossa on eri palveluita, puheenjohtaja. Jos katsotaan esimerkiksi terveyspalveluita ja on yksityisyrityksiä, jotka tarjoavat tiettyjä palveluita hätäpuolella, onko komissio kääntynyt niiden kaikkien puoleen ja ovatko ne valmiita myös liittymään tähän Eli muutama tällainen kysymys heitän tässä ilmaan ja mielelläni kuuntelen sitä, mitä komissiolla on sanottavaa. Kiitoksia vielä kerran esittelijöille. Next, uh, Mr. Harbour. Mal- Edustaja Harbour, tervetuloa. Well, thank you very much, Chairman, and uh, also for um, uh, working. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos uh, minusta tämä on ollut hyvä esimerkki siitä, millä tavalla valiokunnat tekevät yhteistyötä ja me annamme lisäarvoa toistemme ponnisteluille. Sen vuoksi haluaisin nyt lähestyä tätä erityisesti minun valiokuntani näkökulmasta ja sitä, millä tavalla siihen sitten yhdistettiin teidän näkökulmanne, jotka liittyvät sitten taas onnettomuuksiin ja maanteiden turvallisuuteen. Tämä on siis perustunut asioille, joihin liittyy se, että olisi saatavilla tällainen yleinen hätäpuhelujärjestelmä, eikä vain erityisesti autoihin, eli tämä 112, joka on tällainen yleiseurooppalainen lähes muualla. Mutta tämä on järjestelmä, joka on yhteinen koko Euroopassa niin, että matkustavat ihmiset pysyvät mukana. Vuodesta 2001, yli 10 vuotta sitten, yleishyödyllisissä, äh, yleishyödyllisten palveluiden direktiivissä nimenomaan halut, haluttiin siirtyä tällaiseen järjestelmään liittyen äh, GSM-puhelimiin. 2008 ja 2009 tätä ehdotusta sitten ajantasaistettiin ja siinä esitettiin erityinen vaatimus kaikille jäsenvaltioille telekommunikaatiolainsäädännön puitteissa, että täytyy huolehtia siitä, että pelastuspalvelut äh, voivat ottaa vastaan nämä matkapuhelinverkkojen signaalit. Mitä sitten tulee näihin kustannuksiin, siihen millä tavalla äh, ne saadaan toimimaan autoissa, sen lisäksi mitä suunniteltiin jo kymmenen vuotta sitten, niin tämä on ollut kohtuullisen vaatimatonta. Me äh, esitimme komissiolle tässä selkeän kysymyksen. Meidän kantamme siis ei, ala, ei ole se, että aloitetaan ihan äh, nollasta. Tämä on tärkeä lisä maantieturvallisuuteen kuten Dieter Koch tässä aloitti kertomalla onnettomuudesta ja minkälaisessa tilanteessa tämä toimisi. Toisekseen minun kokemukseni moottoriajoneuvoturvallisuusstandardeista, mehän olemme tehneet tässäkin läheistä yhteistyötä, tässä on kysymys henkien pelastamisesta. Ja sen vuoksi en ole välttämättä samaa mieltä kollega Fosterin kanssa ihan samalla tavalla kuin ilmatyynyt eivät ole optio, vaan pakollisena, niin, niin tai näinkin pitäisi, näidenkin pitäisi olla. Ja jos kaikki jäsenvaltiot tätä haluavat, niin silloin valmistajien on helpompi laittaa samat laitteet kaikkiin ajoneuvoihin kuin se, että joka markkinoilla pitäisi olla eri laitteet, joka ei olisi ollenkaan niin joustavaa. Ja tämä myös alentaisi kustannuksia. Mutta tämä tärkeä asia on se, että jo joissain äh, ajoneuvoissa on tällaisia yksityisiä e-call-hätänumerojärjestelmiä. Ja se, että auton oma sisäinen järjestelmä käynnistää tämän puhelun, jos esimerkiksi on onnettomuus, jossa kaikki matkustajat ovat tajuttomana eivätkä voi itse soittaa. Ja me tiedämme tästä pilottiprojektista, joka esiteltiin molemmille valiokunnille, että hyvin paljon tietoa on kerätty näistä ajoneuvoista ja siitä, miten nämä hätäpuhelut toimivat ja minkä tyyppisissä onnettomuuksissa. Ja tällaista tietoa tulee yhä enemmän ja enemmän. Ja näiden, näitä tulee yhä enemmän autoihin. Mutta tähän liittyy toki jäsenvaltioissa kustannuksia, kun kerätään esimerkiksi tätä tietoa. Me olemme tehneet hyvää työtä tämän ehdotuksen parissa. Ja minun täytyy sanoa, että olen herran Benionin kanssa ja Jackin ehkäkin on samaa mieltä myös tästä liittyen tämän laajuuteen, varsinkin teollisuusaloihin ja teollisuusajoneuvoihin. 112-järjestelmää voitaisiin käyttää operaattoreille jo siinä, nyt. Ei tästä nyt mikään suuri laajentuminen tule, mutta me voisimme kuitenkin kannustaa valmistajia tarjoamaan tätä asiakkailleen ylimääräisenä palveluna. Minusta meidän pitäisi tässä keskittyä siihen, mistä tässä on kysymys, eli henkilöautot ja maanteiden käyttäjät. Ja henkilötietosuojissa me olemme tehneet myös hyvää työtä, sehän on aina huolenaihe, mutta tietosuoja on myös hyvin selkeästi määritelty yleishyödyllisten palveluiden direktiivissä. Joten meillä on jo malli, joka on hyväksytty jäsenvaltioissa liittyen soittajan paikallistamisjärjestelmään. Joten ei tämä ole mitään uutta, vaan tämä on jo katettu aikaisemmin. Eli tämä on hyvin tärkeä mietintö, ja joka varmasti sitten innostaa komissiota kehittelemään tällaista standardipakettia. Ja sitten eh, sen jälkeen tästä tulee tämä tyyppihyväksyntäasetus, joka tulee minun valiokuntaani. Ja sen myös, että tämä integroitaisiin laajempaan parempaan 112 eh, karttaan. Meidän täytyy päästä eteenpäin yhtä aikaa. Joten eh, Minusta on hienoa, että olemme tehneet yhteistyötä, koska esimerkiksi kommunikaatioteknologia on sellainen, että molemmat nämä järjestelmät sitä käyttävät. Ja täytyy muistaa tämä ensimmäinen yhteisymmärrys pöytäkirja, joka allekirjoittiin 2006. Ei tämä mikään uusi ajatus ole. Ja nyt on todellakin aika lähteä toteuttamaan tätä. Thank you very much, Malcolm. I've got two from the Commission. First of all, Mr. Kiitoksia Ensinnäkin nyt sitten pääosasta Movilta on iti ensimmäisenä ja ei, kyllä. Kiitoksia puheenjohtaja. On suuri ilo saada olla täällä takaisin ja nähdä, että se nyt kattaa myös IMKO-näkökohdat. Olemme ilahtuneita tästä työstä, joka on yhteisesti tehty IMKON kanssa. Ja ilahtuneita siitä työstä, jonka molemmat esittelijät ovat tehneet. Ja näin olemme päässeet vaihtamaan näkemyksiä parlamentin ja komission välillä tärkeästä aiheesta, aiheesta, jota olemme käsitelleet jo pitkään, aiheesta, johon olemme panostaneet paljon ponnistuksia ja rahaa pilottihankkeiden muodossa ja arvostamme valtavasti sitä, mitä esittelijä selkeästi on määritellyt selkeäksi viestiksi meille, jota katsoisimme kautta komissio näitä kysymyksiä. Tehän tiedätte, että moni yksikkö hoitaa tätä. Ja katsotaan sitten sitä, missä määrin voimme muotoilla kohtuullisen ehdotuksen tästä tärkeästä aiheesta. Sanoisin näistä kustannuksista, että teknologia sinänsä ei ole ongelma, vaan kustannukset meidän mukaamme ja keskusteluidemme jälkeen eri osastojen kanssa eivät ole sietämättömät. Eivät autonvalmistajille ihan vain siitä yksinkertaista syystä, että tällaiset älylaitteet ovat äärettömän tärkeitä tänä päivänä. Se nimenomaan tekee eurooppalaisista autoista kilpailukykyisiä laajemmilla markkinoilla. Ja tämän lisäksi erityislaite, joka liittyy tähän IK-palveluun, ei ole mikään ongelma. Päinvastoin. Se on itse asiassa asia, jonka pohjalta voidaan kehitellä erilaisia lisäarvoa tuota, tuovia palveluita saumattomalla, harmonisoidulla tavalla Euroopassa. Tältä pohjalta ponnistain on mahdollista sitten laajentaa se myös maailmanlaajuiseksi. Toiseksi infrastruktuurin näkökulmasta katsoen useat ovat muistuttaneet siitä, velvollisuudesta, jotka, niitä velvollisuuksista, jotka ovat olemassa jo tämänhetkisessä lainsäädännössä. Ja teknisten vaatim- teknisistä vaatimuksista vastaavana voin myös vahvistaa sen, että kustannukset eivät ole oleellisia, vaan kysymys on siitä, että löydetään oikea yhteensopivuus näille järjestelmille – Kaikissa jäsenvaltioissa mielestäni on riittävästi ruokahalua tämän käyttöönottoon, sillä e-callin pohjalta voidaan myös hyödyntää erittäin tärkeitä, liikenturvallisuudelle tärkeitä palveluita. Erilaisia sovelluksia siis voidaan ottaa käyttöön ja hyödyntää myös laajempia laista. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia. Niin, kuka sitten puhuu vielä täällä komission toisen pääosaston puolesta? Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, esittelijöitä ja kaikkia valiokuntien jäseniä tästä hyvästä tehdystä työstä ja myöskin varjoesittelijöitä kaikista tarkistuksista. Uskon, että kompromissit vaikuttavat hyvin kohtuullisilta ja lopullinen muotoilu tulee auttamaan komission yksikköjä tässä vaikeassa työssä, jota meillä on ollut viimeisten vuosien aikana EK-järjestelmän parissa. Kun, kuten jo mainittu monta kertaa, kulukysymykseen liittyen olen täysin samaa mieltä. Kuluja täytyy tarkastella, mutta myöskin hyötyjä. Vaikutusten arviointi osoittaa, että hyötyjä on enemmän kuin kuluja kulut ovat hoidettavissa, jos onnistumme ottamaan kaikki seikat mukaan. Tässä ei ole vain kuluja, mutta myöskin mahdollisuuksia, joita ei koulujärjestelmä voi infrastruktuurin myötä tarjota. Te mainitsitte ne maat, jotka eivät ole vielä soittajan paikantamisjärjestelmää ottaneet käyttöön. Tämä on loistava mahdollisuus luoda tätä infrastruktuuria, jotta soittajan paikannuspalvelut ja e-call-palvelut voitaisiin tarjota äh, pienimmällä mahdollisimmalla kululla. Sitten vapaaehtoisuus. Me olemme tehneet paljon töitä ja lähteneet usein vapaaehtoisuusperiaatteessa, mutta se ei valitettavasti toiminut ja siksi olemme harkitsemassa muita mahdollisuuksia. Kolme tointa, jota me tulemme ajamaan eteenpäin, ovat sellaisia, että niitä tehdään ähm, rinnakkain, jotta niitä kaikki, kaikkia toimenpiteitä pantaisiin samaan aikaan. Sitten me olemme myöskin äh, pohtineet tietosuoja-asiaa. Me tulemme ähm, tietosuojaviranomaisten ähm, ja tietosuoja, eurooppalaisen tietosuojaviranomaisen kanssa tekemään yhteistyötä. Ja sitten meillä on ollut selkeä kanta äh, liittyen näihin ähm, maksullisiin palveluihin. Teollisuus on jo alkuvaiheessa käsitellyt maksullisia palveluja Eräät ovat jo tehneet niiden parissa töitä, mutta ehkäpä tämä on nyt liian aikainen hetki. Nämä maksulliset palvelut ovat jotakin, mitä tulee ehkä arvioida, jos se on tarpeen. Kiitos jälleen kerran tästä työstä. Mrs. Foster, you wanted the briefest of questions. Ja sitten edustaja Foster, ihan lyhyt kysymys. Niin, kiitos puheenjohtaja. Luonnollisestikin tässä puhutaan nyt autosta, jotka valmistetaan Euroopassa ja 2015, joka on tämä pakollinen luku. Eli jos minä ostan kolmannessa maassa valmistetun auton, niin mitä sääntöjä sovelletaan näihin kolmannen maiden autoihin? Sen suhteen, että pitääkö laittaa nämä laitteet, jotka ovat pakollisia niissä autoissa, jotka valmistetaan EU-ssa Euroopassa. Kiitos. Anybody, GDN, somebody answer that? Onko joku vastata tähän? I'll tell you what, Malcolm, you answer it. Why they have a conflab, you answer it. Niin, Malcolm, sinä ilmeisesti vastaat. The type approval directive, I can say the type approval applies to all the... Voin sanoa, että tämä tyyppi hyväksyntä koskee kaikkia unionin markkinoilla olevia autoja. Eli äh, ei tällaisia äh, ajoneuvoja ei voida myydä Euroopassa, jossa ei ole näitä laitteistoja. Mutta me tarkastelemme tätä yhdessä autonvalmistajien kanssa, teknologiaa ja niin edelleen. Komissio kun tuolla nyökyttelee, niin ilmeisesti Harbour tietää, mistä hän puhuu. well, I just say there is a distinction between new vehicles and existing vehicles. Well, there's normally, there will normally be a... Niin, tavallisesti siis näiden kahden välillä olisi eroja, kun päivitetään tätä teknologiaa. Sellaisessa autossa sitä vielä ei ole. Puheenjohtaja, kiitoksia. No niin, ja äänestys sitten huomenna. Ja sitten asian täysistunnossa esillä heinäkuussa. Haluan kiittää IMKon puheenjohtaja erityisesti. Ja sitten käymme teidän kanssanne läpi äänestyksen huomenna. Seuraava kohta esityslistalla on monivuotinen rahoituskehys 2014-2020. Ja tämähän on minun esitykseni. So, if I can start. Jos voin aloittaa. Pyydän nyt kaikkia niitä, jotka poistuvat salista poistumaan hiljaa. Tämä mietintö, hyvät kollegat, koskettelee liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausuntoluonnosta budjettivaliokunnalle – ehdotuksista koskien monivuotuista rahoituskehystä ja sen vahvistamista sääntöjen mukaan lausuntoluonnoksen pisin mahdollinen pituus on vain yksi sivu, eikä ollut mahdollista ottaa kaikkia mahdollisia kysymyksiä tähän luonnokseen mukaan. Te todennäköisesti tulette esittämään lisäyksiä minun mietintööni, jotta voisitte kattaa muita aspekteja, kuten Galileon, rakenne- ja kohesiorahastot tai meripolitiikan. Minun täytyy siis esittää tarkistuksia omaan lausuntoluonnokseeni siksi, että minulla oli mahdollista vain yksi sivu esittää. Tarkoituksena ei ole nyt kuitenkaan luoda mitään pitkää lausuntoa halusin, että tämä teksti olisi hyvin selkeästi avainkysymyksiin keskittyvä, tiivis ja sen tulisi käsitellä niitä viestejä, joita minä haluaisin liikennevaliokunnan välittävän eteenpäin esittelijöille budjettivaliokunnassa äh, Kalfinille ja Vosille. Ja luonnollisesti parlamentin neuvotteluryhmälle neuvoston kanssa tarkistuksen jättämiselle on pitkä takaraja. Se on heinäkuussa, jotta voisimme ottaa Tanskan puheenjohtajakauden viimeiset tapahtumat huomioon ja mietinnöstä äänestetään täällä 18. syyskuuta täällä valiokunnassa, joten kompromissitarkistukselle tulee olemaan mahdollisuus myöskin kesätauon jälkeen. Tässä on tarkoituksella annettu enemmän aikaa tarkistuksille ja äänestyksille niin, että voisimme, kuten sanoin, tarkistella sitä, mitä tapahtuu muissa valiokunnissa ja erityisesti neuvoston puolella. Ja sitten voisimme antaa vahvan kattavan liikennevaliokunnan mietinnön. On olemassa huhuja, melko huolestuttavia huhuja, joita neuvostosta kuuluu ilmeisesti monta jäsenmaata, meidän ei pitäisi täällä Euroopan unionissa nimetä mitään maita, mutta erityisesti Saksa, ovat hyvin halukkaita leikkaamaan budjettia yli 50 prosenttia. Ja tässä liikenneinfrastruktuuriin kohdistettu investointi ja Horisontti 2020 strategian päämäärät ovat erittäin tärkeitä työllisyyden tukemisessa ja näiden politiikan alojen vaikutus ja niiden leikkaaminen olisi aivan ristiriidassa Euroopan Eurooppa 2020 strategian kanssa. Parlamentissa on yhä töitä, mutta on selkeää, että liikenteeseen kohdistetut investoinnit ovat erittäin tärkeitä nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja siitä ylipääsemisessä ja erityisesti haluaisin tässä pyytää kahta esittelijää monivuotoisen rahoituskehyksen osalta tuleviin kokouksiin, jotta voisimme käsitellä tätä asiaa heidän kanssaan. Komission tekemä ehdotus TEN-T projektien osalta. Selkeästi tässä komissio on kahdeksaan miljardiin, nykyisen rahoituskehyksen mukaiseen kahdeksan miljardiin verrattuna erottanut suurta nostoa. Horisontti 2020 erityisesti vihreä ja integroitu liikenne 7,9 miljardia ja myöskin puhtaan energian kannottaminen se on mukana, mutta tässä ei ole täysin selkeä, kuinka paljon olisi suunnattu 6,5 miljardista näihin puhtaisiin energialähteisiin. Liikennetutkimus on erittäin tärkeää, jotta Euroopan unioni olisi teollisuudessa liikennealalla johtajana ja TEN 10 projektit voivat myöskin hyötyä tästä investoinnista. Sitten kun tarkastellaan rakenne- ja kohesiorahastoa, erityisesti kohesiorahastoa, jossa on noin 34 miljardia liikenneprojekteihin mukaan ottaen CEF. Nämä ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionin liikenneinfrastruktuurin rahoituksen lähteitä. Minä tukisin yleisesti ottaen komission monivuotoisen rahoituskehyksen lähestymistapaa, jotta tämä ehdotettu rahamäärä olisi realistinen. On myöskin ehdotettu ylimääräistä 10 miljardin lisärahoitusta kohesiorahoista, jotta sitä hallinnoitaisiin näiden politiikan alueen alla. Haluaisin myöskin korostaa tärkeitä projekteja, jotka on tässä asetusluonnoksen liitteessä mainittu, ja SEFin mukaan ottamista tulevaan monivuotoiseen rahoituskehykseen. Tässä monet valiokunnan jäsenet ovat viitanneet yhteen tärkeään asiaan tässä jälleen kerran neuvosto on käynyt läpi kansallista toivelistaa, ja sen pitäisi mielestäni hylätä, jos neuvosto haluaa vähentää investointia. Sen tulisi sanoa, mitkä projektit tulisi poistaa tästä liitteestä. Olen myöskin maininnut Marco Polo-ohjelman. Se tulee päätöksensä. Komissio ilmeisesti ei halua jatkaa ohjelmaa. Se haluaisi siirtää tämän TEN 10 ohjelman radiosuuteen, Tässä nykyisellä rahoituskaudella vaikuttaisi vaikuttaisi epätodennäköiseltä, siksi suosittelisin, että Marko Polo säilyisi entisellään. Olen, kuten sanoin, enemmän kuin valmis monien tarkistusten kautta. Ja sitten syyskuussa pääsemään varjoesittelijöiden kanssa yksimielisyyteen, että saisimme selkeän kannan liikennevaliokunnasta, joka voitaisiin sitten äh, ohjata budjettivaliokunnalle, joka toivottavasti olisi sitten osana vahvaa parlamentin kantaa koskien neuvotteluja eh, neuvoston kanssa. Sitten monivuotoisen rahoituskehykseen on hyvin selkeää, että jos neuvosto haluaa leikata, sen tulee sanoa, mistä nämä leikkaukset tehdään. Kaikki esittelijät ovat tästä samaa mieltä. Hyvä sitten, edustaja Roche. Wir haben, werden Sie schon verstehen, in unseren jeweiligen Arbeitsgruppen auch dieses Thema. Niin, tästä on keskusteltu useita kertoja työryhmässämme ja nykyinen äh, rahoituskehys äh, meille liikennevaliokuntana on yksi tärkeimmistä asioista. Minä toivon, että me voimme vakuuttaa tästä se, että me saamme nämä investoinnit ja että nämä investoinnit ovat lisäarvo. Ja ne investoinnit, joita me täällä suunnittelemme, niillä täytyy olla pitkällä aikavälillä positiivinen vaikutus. Toisekseen me kannattamme ehdotusta, jossa me haluamme eroon tällaisesta tilkkutäkistä niin, että me haluamme tällä rahalla rakentaa kattavan verkon ja että jäsenvaltiot, mikäli niiden on leikattava näitä rahoja, niin kuin he usein sanovat, että he eivät leikkaisi näitä rahoja, vaan sanoisivat vain sitten, että mistä projektista he luopuvat. Sen lisäksi myös sitten tämä neuvostossa tällainen kissanhännän veto kohesiorahoissa. Me haluaisimme tässäkin saada aikaan sopimuksen liikenteen ja äh, alais äh, ja paikallisten verkkojen kesken. Komission täytyy saada vastaukset kysymyksiinsä ja näitä kysymyksiä ovat äh, muun muassa se, että jotkut maat saavat hyvin nopeasti käyttöönsä varoja. Ja nämä asiat liittyvät hyvin tiiviisti toisiinsa kohesiomaiden täytyy voida antaa oikeat vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Ja näissä kysymyksissä usein puhutaan myös näistä, sitä missä, mihinkä nämä varat on käytetty. Ja tästä kahdesta ja puolesta prosentista me tiedämme, että epävarmuus johtaa aina siihen, että vähennetään varoja sen sijaan, että niitä lisättäisiin. Toinen näkökulma on se, että kaiken kaikkiaan tässä pitkän aikavälin varain suunnittelussa täytyy olla äh, varoja niin, että ne voidaan käyttää suunnitelun mukaisesti. Ja et, tämä saadaan toteutettua. Ei tässä ole kysymys siitä, että me saamme täällä vain korkean summan pitkän aikavälin suunnitteluun. Ei, vaan kysymys on siitä, että me haluamme eri valiokuntienkin ehdotukset saada mukaan tähän Connecting Facilityin. Minusta on tärkeää, että olemme johdonmukaisia tästä SEFistä liittää Connection Euro Facility verkkojen Eurooppa-välineeseen. Ja kun on kysymys tästä keskipitkästä suunnittelusta, niin luonnollisesti verkkojen Eurooppa-väline on tärkeä tulevaisuudelle, mutta meidän täytyy ajatella myös muita aloja, kuten esimerkiksi tutkimusta, että tutkimuksessa liikenne saisi vahvemman aseman monivuotisessa ohjelmassa. Ja tämä on sanottukin teidän lausunnossaan. Minä, minusta on hyvä, että me voimme yhdessä teidän kanssanne laatia tästä mietinnön, jonka sitten saisi paljon kannatusta. Sitten vielä viimeinen huomio. Ei tässä ole kysymys siitä, että otamme varoja pois jostain jos katsotaan, millä tavalla varoja on käytetty esimerkiksi aluevaliokunnassa, niin voisi olla lisäarvo aluepolitiikalle ja ylipäätään EU-politiikalle, jos täällä tuettaisiin sellaisia projekteja, joista me tiedämme, että pitkällä aikavälillä niillä on eurooppalaista lisäarvoa. Tätä meidän täytyy painottaa tässä minun mielestäni aika absurdissa keskustelussa, jossa yksi valiokunta tai yksi ryhmä yrittää ottaa toiselta rahoja pois. Ei, vaan tässä täytyy toimia johdonmukaisesti, tehokkaasti, suhteellisen pienellä rahamäärällä. Thank you, Mrs. Meissner, Kiitoksia. Edustaja Meissner vielä. Da jetzt schon sehr ausführlich äh, der... Kiitos, koskapa esittelijä on itse hyvin hyvin jo esitteli tätä, niin minun tässä nyt tarvitse niin älyttömän pitkään puhua. Tämä koskee yhtä lailla ensi vuoden budjettia ja monivuotuista rahoituskehyttä. Komissiohan on tehnyt ehdotuksen. Eli tässä on kysymys nimenomaan verkkojen Euroopan välineestä, joka on erittäin tärkeä. Minun kotimaani on jo yrittänyt leikata tätä. Minä olen itse aluksi hyvin iloissani, kun näin tämän kartan Euroopan laajuista verkoista ja sitten tästä verkkojen Eurooppa-välineestä, koska on erittäin tärkeää nimenomaan saada mukaan nämä sisävesistöt. Ja Saksa sitten kuitenkin poisti tämän heti. Ja tässä nyt on tiettyjä epäselvyyksiä, koska tämä on nimenomaan se mahdollisuus viedä eteenpäin sisämarkkinoita ja, ja samalla tavalla myös äh, tavallaan palauttaa rahat järkevällä tavalla alueille. Minusta tämä on hyvin äh, puolustettava ehdotus, toki hankalaa, mutta tämä ehdotus on kuitenkin erittäin hyvä tulevaisuudelle, ei ainoastaan sen vuoksi, että olen liikennepoliitikko, vaan se tulee olemaan hyväksi koko Euroopan sisämarkkinoille ja tämä tulee kaikille iloksi. Ja minä puhun tästä tätä ilosanomaa aina ja kaikille. Se, mitä minä haluaisin tähän vielä ottaa esiin, on äh, tämä, äh, nämä pilottiprojektit 2014-2020, mutta nyt tilanne vuoteen 2013. Mutta tämän äh, projektin tulokset tulevat vaikuttamaan tähän verkkojen Eurooppa-välineeseen ja sen vuoksi minä haluaisin siitä jotakin mukaan. Koska minusta on ihan loogista, että jäsenvaltioiden täytyy kannattaa ja puolustaa komission ehdotusta sen jälkeen, varsinkin kun he tietävät, että he kykenevät sitten saamaan rahaakin enemmän sitä kautta. Eli tässä tarvitaan huomattavasti enemmän varoja kuin mitä tässä nyt on ehdotettu. Mitä tulee kohesiorahastoon, niin ihan kuten Mathieu on tässä tämä 10 miljoonaa. Maat ajattelevat, että, että tämä raha otetaan heiltä pois, mutta Brian 24 miljardia tämä on kaiken kaikkiaan, 10 miljardia verkkojen Eurooppa-välineelle. Ehkä tässä voitaisiin panostaa hieman enemmän näille tietyille maille. Sitten vielä lopuksi esitteli hän itsekin ja sanoi, että tästä puuttuu vielä asioita, koska oli niin vähän aikaa. No minä otin tässä esiin jo tämän sisävesiliikenteen, Single European Sky on yksi ala myös, jota pitäisi parantaa niin, että voidaan tehostaa sisämarkkinoita. Mutta yleisesti ottaen tästä tulee eh, hieno lausunto meidän valiokunnaltamme ja iloitsen jo keskustelusta ja hyvä, että meillä on todellakin aikaa tästä sitten kunnolla yhdessä puhua. Thank you. Michael, Mr. Kramer. Kiitoksia edustaja Kramer seuraavana. Kiitos eh, esittelijälle. Muutama asia. Ensinnäkin uusi Puolan hallitus on eh, lopettanut edellisen hallituksen eh, tavoitteet nyt on kaikkein tärkeintä, että saneerataan rautatiet ja 60 prosenttia menee rautateihin ja 40 prosenttia maanteille. Ja minusta se on hyvä. Jos me haluamme enemmän rahaa, hienoa, mutta minä sanon aina, että meidän täytyy ensin lähteä eri politiikan tielle niin, että on mahdollista saada niitä rahoja ja että mennään oikeaan suuntaan. Me saamme 10 miljardia enemmän ja Brenner Pasiksen tunneli valmistuu viisi vuotta nopeammin ja 30 vuoden kuluttua siitä ei ole kellekään mitään iloa. Sen vuoksi tästä puuttuu hieman näitä kriteereitä. Ehkä me voisimme sopia siitä, että otamme mukaan tähän tiettyjä kriteereitä. Esimerkiksi nämä rajat ylittävä osuus on tärkeää. Eli siis tavallaan rakentaa tällainen jarru niin, että tämä raha ei vain mene pelkkään rakentamiseen, vaan myös esimerkiksi liikennetehokkuuteen. Ja sitten melu. Tämä on asia, josta me olemme keskustelleet Saksassa ja professori Hecht Berliinin teknisestä yliopistosta, että ERMTSllä voi 20-30 prosenttia säästää energiaa, koska sähköiset jarrut toimivat ja, ja kun jarrutetaan, niin sitten tämä tavallaan varaa tätä energiaa. Eli 20-30 prosenttia energiasäästöä. Ja hän sanoi lisäksi, että noin 10 prosenttia voidaan laskea melua, koska jarrujen tiettyä metallia ei enää tarvita niin paljon. mutta me tuemme tätä. Thank you, Robert. Yes, thank you, Jim. Actually, we, we agreed to Peter Van Dalen. Niin, olimme sitä mieltä, että Peter Van Dalen puhuisi, mutta, mutta tämä teidän alustava lausunto oli erittäin mielenkiintoinen ja hyvin pitkälti samaa mieltä. Mutta kun puhutaan verkkojen Euroopan välineestä, Haluaisin vain sanoa, että jotkut ovat sanoneet, että pitäisi vähentää budjettia ja puolittaa tämä verkko Euroopan väline. Niin täytyy muistaa, että samalla vedotaan, että meillä pitäisi olla poliittinen unioni rahavaluutaunion lisäksi, niin kaikki tällaiset erilaisuudet poliittisessa unionissa, niiden kattamiseen täytyy käyttää enemmän budjettia. Ja varsinkin täytyy muistaa nämä äärialueilla olevat jäsenvaltiot. Siksi en todellakaan voi ymmärtää tätä perustelua, miksi täytyy vähentää seuraavassa mm, tai puolittaa tämä verkko Euroopan välineen seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Minkälainen Euroopan me haluamme vuoden 2020 jälkeen? Euroopan, jossa äärialueet ovat erittäin köyhällä tasolla. Sehän olisi näiden No, asioiden lopputulos. Ja, voorzitter, dank voor het feit dat u uh, een eh, clear message, een duidelijke boodschap. Kiitos, että haluatte antaa selkeän viestin tällä lausunnolla. Tässä on muutama asia kuitenkin. Ensinnäkin Marko Polo, joka on ohjelma, joka on osoittanut sen hyödyn ja olen iloinen, että te painotatte sitä, että menestyksekästä Marko Polo-ohjelmaa jatketaan. Ja toivon, että näin tämä pysyykin tässä. Mitä sitten tulee kohtaan neljä investoinnit äh, näihin ten niin äh, komissiolta me olemme saaneet hyvin äh, huolestuttavan tiedon siitä, että tässä leikataan budjettia. Haluaisinkin tietää, komissiolta ja neuvostolta, että mitä neuvostossa on tapahtumassa infrastruktuurin rahoitukselle? Eli ajattelen tässä esimerkiksi tätä uutta kanaalia, kanavaa Pariisiin, että tämä rakentaminen lopetettaisiin. Minusta tämä olisi hyvin huolestuttava ja haluaisin tietää, mitä komissio tästä sanoi. Sitten äh, myös sisävesiliikenne, koko tämä ehdotus perustuu siihen, että meidän täytyy löytää tähän monivuotinen rahoituskehys. Ja pyytäisin sekä teiltä että komissiolta, että, että katsoisitte, että voitaisiinko tämä ottaa mukaan. Ja teen tästä vielä tarkistuksen. Ja sitten lopuksi te sanoitte, että ei ole enempää tilaa kuin yksi sivu. Silloin on aika vaikea tehdä tarkistuksia. Mutta te tiedätte, mitä mieltä me olemme matkailusta, eli kohta yhdeksän voisi jätettää pois. Seuraavaksi edustaja Riike. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. kun aiemminkin olen näitä budjetteja laatinut edellisessä elämässäni, niin haluaisin esittää muutaman alustavan kommentin. Minulla on sellainen tunne, että on erityisen tärkeää, että tämä mietintö menee eteenpäin. Me en halua missään tapauksessa olla rohkaisematta siihen, että tätä ei muutettaisi, mutta meidän täytyy olla erittäin selkeä lausunto. Ja jos jokainen haluaa lisätä siihen jonkun ehdotuksen ja ohjelman, joka vaikuttaa tärkeältä, niin silloin meillä on valtava toiveluettelo ja kaikki eivät sitä ymmärrä. Eli siihen häviää tämä pääviesti. Pääviestihan on tämä budjettia koskeva viesti. Sitähän tämä asia käsittelee. Tämä pääviesti, jonka haluamme ilmaista, on ensinnäkin se, että olemme sitä mieltä, että liikenteen täytyy ottaa huomioon budjettinäkökulmasta. Ja sitä ei kannata nyt erottella sinne tarkemmin, koska muuten hukutaan eri tarkistuksiin. Minusta on erittäin hyvä, että olette ottaneet esille tämän verkkojen Eurooppa-välineen sillä jäsenvaltioiden kanta kohesiosta, jonka avulla halutaan ottaa käyttöön nämä 10 miljardia, niin ei välttämättä tuo kaikkea lisäarvoa näihin kysymyksiin, joista on kysymys, jotka ovat esillä. Eli en ymmärrä, miksi jotkut jäsenvaltiot, myös kohesion nimissä, eivät halua osallistua eurooppalaiseen työhön, joka tuo eurooppalaista lisäarvoa. Se on aika ihmeellistä varsinkin kun se lisää vielä kilpailukykyä. Ja minun mielestäni meidän täytyy tätä asiaa käsitellä nimenomaan tästä näkökulmasta. Ei kannata sanoa, että minäpä otan nämä 10 miljardia ja ihan sama mitä Euroopassa tapahtuu ja miten sen kilpailukyvyn käy. Jos tässä on ongelmia, niin täytyy muistaa, että meillä on eurooppalaisen solidarisuuden ongelma nimenomaan. Kohesessa on kysymys budjettisolidaarisuudesta – ja jos tätä hallinnona keskitetysti, niin se on nimenomaan silloin eurooppalaista solidaarisuutta. Ja nämä asiat ovat selkeästi tulleet esille tässä mietinnössä. Itse asiassa kaikki tietävät, että ongelmana on tämän monivuotisen rahoituskehyksen koko. Ja miten suhtaudutaan niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät halua maksaa ja ne, jotka vaativat maksua ja niin edelleen. Tällä hetkellä ollaan pikemminkin tilanteessa, joka on vähän tällainen taitekohta. Näyttää siltä, että asiat ovat muuttumassa, mutta eivät niin valtavan paljon. Otan myös esille sen, että äh, tässä ei kannata nyt kollegoiden mennä sillä että joka ikinen ottaa esille oman ohjelmansa, joka heitä kiinnostaa. Muussa tapauksessa tästä kaikesta tulee täysin hankalasti ymmärrettävää. Ja lisäksi asia, joka on huolettanut minua, on se, että verkotteen, verkkojen Euroopan väline kuuluu otsikon AA. No, tietysti valintanahan tämä on tietysti mukavaa, koska se paremmin vastaa sitä tematiikkaa, josta me vastaamme, mutta se merkitsee sitä myös, että budjettia pienennetään voimakkaasti. Ja kun katsotaan tätä budjetin toteutettavuutta, niin parlamentti on halunnut, että tietyt kysymykset otetaan uudelleen mukaan tähän budjettineuvosto on ollut samaa mieltä, mutta alun perin se on ollut samaa mieltä vain pelkästään saman rahoitusosuuden puitteissa. Ja sitten, siinä mielessä tämä on erittäin uhattuna. Hyvä puheenjohtaja. Mutta muuten no, suhtaudun tähän myönteisesti tähän mm, mietintöön sellaisena kuin se on. Kiitoksia edustaja Ajalla Sender seuraavana gracias, presidente. Sí, eh, yo quería... Kiitoksia puheenjohtaja. Juuri käyttyyn puheenvuoroon viitaten haluaisin vielä sanoa, että kun otetaan säästötoimien konteksti huomioon, on joitakin varoittavia merkkejä liittyen siihen, mitä saattaisi tapahtua, jos mitään tarvittavia minimi rahoitustasoja näiden sitoumusten rahoittamiseksi ei saataisi, niin että voisimme todellakin tarjota eurooppalaista lisäarvoa. Muuten tässä ei ole mitään järkeä me voisimme ehkä tämän neuvostolle sanoa, jos he leikkaavat eh, näin suuria määriä kuin on huhuttu. Meidän täytyy hyvin selkeästi pyytää heitä selvittämään kansalaisille, mistä leikkaukset tehdään ja eh, ketkä joutuvat kärsimään vähennyksistä. Tai sitten parlamentin täytyy tehdä töitä samoilla linjoilla, kuten viime viikolla Strasbourgissa ja sanoa, että jos he menevät alle sen taso, joka meidän mielestämme on välttämätön toiminnalle, parlamentti antaa kielteisen kannan tällaiselle älyttömälle ehdotukselle. Meidän ei tule ryhtyä pelaamaan sellaista peliä, joka tekee meidät naurattaviksi suuren yleisön silmissä. Täällä on komission edustajia paikalla. Meidän pitäisi kysyä ehkä heiltä, kuinka he tulkitsevat tätä yksi a otsakkeen kohta. Tässä on jotakin projekteja kuin Galileo, jotka ovat mielenkiintoisia, mutta tässä on samaan aikaan olemassa vaara. Ei vain se vaara, että saamme vähemmän rahaa, on aivan selvää, että tässä joudumme nykyistä budjetin tasoa puolustamaan, mutta Uskon, että ne, jotka ovat tätä otsaketta puolustamassa, heillä on vahvoja intressejä. Mutta minua huolestuttaa enemmän se, että jos meillä on tämä 10 miljardia kohesiorahastosta, jota pidetään kokonaisuutena, minua huolestuttaa se, kuinka tämä 10 miljardia jaetaan. Komissio voisi tässä ehkä selventää, mikä tämän lähestymistavan suhteen strategia oikein on ehkäpä joitakin tarkistuksia esitetään. Ihmiset tässä mainitsivat monivuotoisen rahoituskehyksen ja tiettyjä liikennekysymyksiä. Tässä ei ole vain hallintokysymyksessä, vaan eurooppalainen lisäarvo – lähitulevaisuudessa tarvitaan erittäin hyvää toimeenpanoa ja lisää lisäarvoa. Ja vihdoinkin meillä on nyt oikeusperusta. Ihmiset sanovat, että oikeusperustaa ei ole ollut. Nyt se on olemassa, mutta nyt neuvosto sanoo, että niin ei sitten olekaan. Meidän täytyy löytää tässä ratkaisu, sillä nämä ohjelmat auttavat meitä. Ne ovat ohjelmia, jotka auttavat tukemaan turismia. Kiitoksia, edustaja Bradburn. Kiitoksia, puheenjohtaja. Aivan kuten ajalla Senderi monet muut puhujat, minulla on kysymys, joka on komissiolle, mutta myös yleisempi luonteeltaan, joka koskee näitä kysymyksiä, joita edustajat Meissner ja Van Dalen ottivat esille – se, mitä Maisne puhui, niin olen katsonut tätä kysymystä verkkojen Euroopan välineen näkökulmasta. Ja tietysti siinä koko tämä hankevelkakirjojen ajatus on tullut erityisesti esille. Talousasioiden valiokunnan kollegat ovat kertoneet, että näiden velkakirjojen tavoitteena on vivuttaa 80 prosenttia yksityistä sektorilta ja 20 prosenttia julkisesti. Ensimmäinen kysymykseni on, että onko tämä komission mielestä sen mukana kuin mitä se on ajatellut. Toiseksi haluaisin tietää, että mitä tapahtuu, puheenjohtaja, te muistanette, te, minä ja mm, Mathieu Grosch, äh, olette varmaan ainoat, jotka muistatte, että alun perin kun meillä oli TENS-hanke ja siihen ajateltiin sisällytettävän Galileo-hanke, niin komissio sanoi, että että Chens-ohjelmasta ei sitä hankita, mutta sitten palasikin tänne ja sanoi, että yksityisen puolen, yksityistä puolta ei saada mukaan ja siitä syystä tarvitaan enemmän rahoitusta Galileolle. Haluaisin tietää, mitä takeita meillä tällä kertaa on komissiolta sen suhteen, että kaikki hankkeet, jos on tarkoitus saada 80 prosentin yksityinen viivutus, todellakin ovat sen tasoisia ja että ne eivät, niitä ei jouduta rahoittamaan muilta, muista budjettikohdista. Edustaja Marinescu seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa, että tämä lausunto tulee olemaan liitteenä monivuotisen rahoituskehus mietinnössä ja tästä äänestetään ennen lokakuun huippukokousta. Silloin odotetaan mahdollista päätöstä näistä summista. Ja että ne korva merkittäisiin 2014-2020 budjettiin. Tämän lausunnon pitäisi sisältää myös tällaisia suoria konkreettisia kommentteja niin, että voisimme vahvistaa meidän neuvottelujoukkoamme ennen huippukokousta. Ja tämän lausunnon pitäisi sisältää enemmän asioita. Olemmeko sitten samaa mieltä tai ei siitä, että matkailu ja liikenne toimet pannaan tänne mukaan ja että tänne lisättäisiin jotain yleisiä huomioita näistä välineistä, verkkojen Euroopan välineistä mutta ei jokaisesta erikseen. Niin jos me mainitsemme kaikki ne asiat, jotka ovat yhteispäätöksen alaisia, niin silloin meillä täytyy olla hyvin selkeä kanta Ja sitten mikä tämän rahoituksen taso tulee olla liikenneprojektien rahoittamiseen. Jos me tämän kaiken saamme mukaan, niin tämä lausunto on kattava. Thank you, Mr. El Khadraoui. Kiitoksia, El Khadraoui. Seuraavana. Kiitoksia, puheenjohtaja. Valitan sitä, että minulta meni ohi tämä keskustelun alku, mutta tästä kohdasta, ja tämä on varmaan kerrottu monille kollegoille, haluaisin todeta, että olemme tietoisia siitä suuresta vaarasta, joka meillä on edessämme. Eli se, että todelliset investointirahastot, investointivälineet Euroopassa vuosille 2014-2020 verkkojen Euroopan väline – ja muut rahastot joutuvat uhriksi mm, tällaiselle kompromissille kohesiovaltioiden ja nettomaksajien välillä. Ne, nettomaksajat haluavat leikata voimakkaasti ja kohesiomaat sitten taas haluavat hyödyntää kohesion välineitä mahdollisimman pitkälti. Siitä syystä on tärkeää, että parlamenttina jatkuvasti välitämme sen viestin, että Investoinnit ovat ehdottoman tärkeitä, jotta voisimme käynnistää taloutemme seuraavien vuosien aikana. Ja että tämä on erittäin korkealla parlamentin prioriteettilistalla. Tietysti meillä on myös sisäinen keskustelu, jota, olemme, jota meidän täytyy tästä kollegoiden kanssa käyttää, käydä. Ja lisäksi meidän mielestämme olisi järkevää, jos Euroopan komissiosta saisimme vähän lisää arsenaalia käyttöömme näin voisimme välittää viestin siitä, minkälainen lisäkasvu mahdollista eurooppalaisen investoinnin. Meidän täytyy kyetä osoittamaan se, että eurooppalaiset hankkeet tuottavat eurooppalaista lisäarvoa enemmän kuin tavallista kasvua. Meidän pitäisi ottaa tästä jotain lukuja, jotain vaikutus, vaikutusanalyyseja. mutta nämä ovat sellaisia perusteluita, joiden avulla voisimme sitten hyödyntää, kun me korkealla tasolla näistä asioista neuvottelemme. Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio Pake. Thank you much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen todellakin sitä mieltä, että lausuntoluonnos kattaa kaikki pääelementit, ne haasteet, joita on, kun ähm, liikennepolitiikan rahoitus tuodaan tulevaan monivuotoisen rahoituskehitykseen tässä. Voisin vastata muuten kysymyksiä, joita komissiolle suunnattiin. Ensimmäinen asia on se, että ähm, verkkojen Euroopan välineen äh, suhteen kunnianhimoinen ehdotus perustuu sekä olemassa olevaan välineeseen että listaan uusia projekteja. Tarkoituksena tässä on todellakin tukea sitä, että rahoitus on tarvittavalla minimitasolla ja tätä minä todellakin tukisin. Sitten kohesiorahoitusta otettuihin 10 miljardiin tässä monet puhujat tekivät huomautuksen, että kyseessä ei ole niinkään keskitetty hallinto, vaan se, että saataisiin mahdollisimman paljon eurooppalaista lisäarvoa tästä rahasta aikaan. Ja tässä on todellakin uskottu, että verkkojen Euroopan välineen kautta se tapahtuisi, mutta on myöskin tarpeen saada muista muita aluepolitiikan välineitä mukaan tukemaan. Sitten Marko Poloon liittyen te aivan oikein huomautitte, että tämä ehdotus, komission ehdotus kattaa se nyt kuljetus- ja rahti. Puitteissa tämä ehdotus tarkoituksena on tässä virtaviivaistaa ja toisekseen, mikä mielestäni on tärkeää, tarkoituksena on tarjota puitteistoja oikeusperusta jotta infrastruktuurin kehitys voi mennä käsi kädessä kehittyvien palveluiden kanssa. Uskon, että tässä on olemassa paljon etuja. jotta suunniteltaisiin sekä infrastruktuuria että palveluja yhtä aikaa. Tämä on syy sille, että komissio ehdottaa Marko Polo toimien tyyppisiä toimia ja Örkkyjen Eurooppa-välinettä ylistettäväksi. Ja sitten tämä kunnianhimoinen rahoitus, tämä on aivan pienin mahdollinen taso ja täytyy myöskin ajatella, että käytetään innovatiivista rahoitusta tämän rahoituksen lisäksi. vain noidaan voin taata se, että teen te verkostoihin suunnataan riittävä rahoitus tulevina vuosina. Sitten vandaalinen huomautus komissio tekee eh, edunsaajien kanssa töitä jatkossakin ja eh, olettaa, että tämä projekti etenee. Minulla ei ole mitään syytä olla huolissani tässä, tällä hetkellä asiasta ja jatkamme tätä työtä. Tämä on eh, strateginen projekti Euroopan vesiväylien suhteen sitten. Sejalan ja muiden kollegien kollegoiden kysymys sitä, että meillä on nyt tämä otsakkeessa 1a tai 1b. Komissio oli ehdottanut 1b. Tämä on hiukan huoliteltavaa, että se on nyt toisaalla, mutta samaan aikaan se, että Euro- verkkojen Euroopan väline säilytetään, tämä on aiheuttanut muutoksen. Monet jäsenmaat ovat sitä mieltä, että että parlamentin tulisi puolustaa tätä verkkojen Euroopan välinettä, ja tämä on ehkä myöskin tällaista neuvottelutaktiikkaa molemmilta puolilta, sillä eh, liikenteeseen investoitaisiin huomattavasti verkkojen Euroopan välinen alla. Kiitoksia. Thank you, Mr. Paquet. Kiitoksia, edustaja Paquet. Sitten minulta muutama kommentti. Niin, tämähän nyt on vain yhden sivun lausunto näiden rajoitusten takia. Ja kun tietysti ryhdymme keskustelemaan asioista varjoesittelyiden kanssa ja tietysti esittää jonkun verran tarkistuksia, niin halusin vain heijastella sitä, mitä Dominique Riquet totesi. Eli että tähän tuo liikaa tarkistuksia silloin koko tämän mietinnön vahvuus häviää. Ja tietysti tämähän on osa sitä, mitä koko parlamentin joukko tekee. Kaksi esittelijää ja, ja myös muut valiokunnat, jossa pyritään siihen, että seurataan tiettyä strategiaa. Ja tuo strategia on sellainen, että pyrimme pitäytymään mahdollisimman lähellä näitä komission ehdotuksia. Ja jos neuvoston kanssa menee taisteluksi, niin, niin se on sitten se, jossa sen täytyy ilmaista, mihin leikkaukset tehdään, jos budjettileikkauksia täytyy tehdä. Pidetään siis se mielessä. Kuten totesin, 10.7. tarkistustodettamisen määräaika. Tranissa äänestetään 18.9. Tämä mahdollistaa sen, että kun kesälomalta palataan, niin voimme katsoa tätä asiaa ja tarkastella, mitä saadaan aikaiseksi. Budjettivaliokunnan äänestys ja tuo on budjettivaliokunnan nimenomaisesti valitsema päivämäärä, että se on nimenomaan läheisessä ajallisessa yhteydessä siihen, mitä neuvosto tekee. Ja sitten marraskuussa äänestys asiasta. No niin, kiitoksia. Seuraava kohta. rakentaa sitä koskevat yhteiset säännökset. Kolme lausuntoa. Michael, ole hyvä. Mal möchte ich mich äh, recht herzlich bei den Schattenberichterstattern bedanken. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää hyvin lämpimästi varjoesittelijöitä erittäin hyvästä yhteistyöstä, jota meillä on ollut. Olemme saaneet kompromisseja. Meillä on kolme eri lausuntoa. Ensinnäkin eurooppalaisia rahastoja koskevat yhteiset säännöt, sitten aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto. Ja meillä on tarkistuksia, jotka ovat käsitelleet yleisempiä asioita, mutta minä olen pyrkinyt suuntaamaan ne liikennekysymyksiin. Olen pyrkinyt todellakin keskittymään äh, tässä liikennevaliokunnan näkökulmaan. Ensinnäkin äh, yhteiset säännökset ja tämä asetus me olemme onnistuneet saamaan aikaan kompromissin jossa tehokkuus ja Äh, äh, ympäristöystävällisyys äh, ovat mukana ja me olemme tämän yhdessä sopineet ja se meitä kovasti ilahduttaa. Yhdessä asiassa emme päässeet sopimuksen alueelliset, paikalliset ja kaupunki. Ei, maaseutu. Niin. Maaseudusta, maaseutu puuttuu. Ja kun me olemme sitä mieltä, että alueellinen alueellisessa ja urbaanissa siinä on jo tämä maaseutu mukana. Täytyy nyt sitten äänestää, mitä mieltä me tästä olemme. Tästä emme kuitenkaan päässeet kompromissiin. Mitä tulee alueelliseen kehitykseen, siihen me löysimme myös yhteisen kannan, varsinkin ottaen huomioon uudet jäsenvaltiot, jossa pyritään äh, nimenomaan esimerkiksi paikan päällä melun vähentämiseen – me haluamme tämän erikseen mainita tässä. Ja liite on uhanalainen regivaliokunnassa, sen vuoksi haluaisimme tähän mukaan nämä indikaattorit. Emme päässeet sopimukseen sitä, minkälaisia liikenneinvestointeja on mahdollista tehdä näillä alueilla. Tästä pitää äänestää. Komissio ei halua mitään liikenneinvestointeja. Me haluamme eh, vain kestäviä liikenneinvestointeja. Eh, Herra Rikke taas haluaa kaikki mahdolliset liikenneinvestoinnit. Eli tässä ei päästy kompromissiin. Tästä täytyy äänestää. Katsotaan kuinka käy. Kohesiorahastosta ja tästä yleisasetuksesta tässä keskitytään siihen, että saadaan mukaan uudet jäsenvaltiot ja että äh, saadaan mukaan kaikki mahdolliset liikennevälineet ja äh, sen lisäksi myös melun vähentäminen keskitytään siihen, että äh, uudet jäsenvaltiot saadaan mukaan. Tähän liittyy nämä cross-border sectionit. Tämä on ollut suuri ongelma. Me olemme 30 vuotta esimerkiksi halunneet yhden yhteisen eurooppalaisen rautatiealueen, mutta varsinainen tilkkupeitto se on vieläkin, mutta tätä me nyt vieläkin painotamme tässä. Ja minua ilahduttaa kovasti jo etukäteen tämä keskustelu ja huomenna sitten äänestämme. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä hyvin rakentavasta yhteistyöstä. Thanks, Michael. Mr. Grosch. Kiitoksia, Michael. Edustaja Ross. Kiitos. Rajaan puheeni vain tähän yhteen mietintöön, jossa minä olen äh, varjoesittelijä. Varinesku hoitaa muut. Minusta esittelijä on tehnyt hyvän mietinnön. Tässä on hyvä ehdollisuus. Ja että hän painottaa sitä, että mikäli me haluamme olla vakuuttavia ja tällä mietinnöllä muuttaa jotain, silloin meidän täytyy rajoittautua itsemme tähän liikenneteemaan eikä lähteä kirjoittamaan uusiksi koko aluepolitiikkaa. Koska tietyt asiat minusta voidaan hoitaa nimenomaan aluevaliokunnassa. Ehdollisuus on tämä uusi asia ja se on meille hyvä tuoda mukaan ja asettaa tiettyjä painopisteitä liikenteelle. Kolka Kramer on tehnyt mietinnön, joka luonnollisesti on aika vihreä, ja olemme yrittäneet sitten kompromissein saada sitä tasapainotettua. Mutta se, mikä oli tärkeää, ja myös minulle tärkeää keskusteluissa, vuosi sitten me päätimme tästä liikenteen liikenteeseen keskittymisestä ja sanoimme komission jäsen Haanille, että jos te haluatte ottaa mukaan tämän ehdollisuuden, niin sen täytyy sitten olla mukana siinä täytyy olla mukana esimerkiksi CO2-päästöt ja että kestävä liikennepolitiikka olisi tämän koko politiikan pilari, kulmapylväs. Eli tällaiset näkökulmat täytyy ottaa mukaan. Otin tämän esiin keskusteluissa ja esittelijä jo hieman muutti tätä, mutta mutta jos, on liian, jos ottaa mukaan liikaa ympäristöspesifisiä yksityiskohtia, niin tiedämme kokemuksesta, että tämä voi pysäyttää hyvän projektin kokonaan. Sen vuoksi tätä täytyy nyt hieman sillä tavalla eriyttää, että, että voi, ei, ei juututa yksityiskohtiin, vaan ollaan johdonmukaisia. Tarkistus 91, olen sen sisällöstä sataprosenttisen samaa mieltä, mutta en nyt tiedä, onko tämä erityinen näkökulma, josta puhut nimenomaan tässä artiklassa paikallaan. Jos jokainen valiokunta täyttäisi artiklansa näin yksityiskohtaisesti, niin silloin tästä luvusta tulee valtavan pitkä. Siellä täällä on tällaisia tarkistuksia, joille EPP sanoo ei, ei sisällön vuoksi, vaan johtuen siitä, mihin tämä tarkistus on tehty. 46 ja 123 tarkistukset, niitä me emme tule tukemaan. Ei nyt ole aika lähteä tekemään päätöksiä verkkojen Eurooppa-välineestä etukäteen. Tässä tehdään nimittäin sellaisia tarkistuksia, tätä rahoitusta, tämän muotoista rahoitusta kohesiorahastojen kautta muutettaisiin. Minusta meidän täytyy jättää meille aikaa keskustella tästä yhdessä aluepoliittisen valiokunnan ja budjettivaliokunnan kanssa. Ja tämä ei kuitenkaan, sitä vastustamme näitä tarkistuksia, se ei kuitenkaan merkitse sitä, että me, me haluaisi selkeyttä kohesiomaille ja tiettyjä vastauksia näille oikeutetuille kysymyksille. Haluan kiittää esittelijää hyvin positiivisesta yhteistyöstä ja olen vakuuttunut, että saamme hyvän lopputuloksen huomisessa äänestyksessä. Kiitoksia. En oikein usko, että Kramer tekisi mietinnön, jossa on vihreä sävähdys. Voin olla samaa mieltä. Ja seuraavaksi edustaja Signe Lovaa. pro všechny tři zprávy, takže... Kiitoksia. Minä olin varjoesittelijän näissä kolmessa mietinnössä, joten käsittelen niitä yhdessä, jos sallitte. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Krameria erittäin aktiivisesta lähestymistavasta, kun on keskusteltu tarkistuksista ja kompromisseista. Uskon, että tuloksia voidaan pitää onnistuneina. Lopullinen kompromissi regissä osoittaa hyvin selkeästi, mitä prioriteetteja meillä on, mitkä meidän mielestämme ovat tulevaisuuden varalta kohesiorakenne ja aluekehitysrahaston varojen investoinnin suhteen prioriteetteja. Kompromissi ykkösessä meillä on ympäristöystävällistä infrastruktuuria ja pyrimme poistamaan pullonkauluja kaikenlaisista kuljetuksista, rautateiltä, teiltä ja vesikuljetuksista meidän täytyy tarkastella monimuotoista lähestymistapaa, joka on valkeassa kirjassa liikenteestä esitelty, joka on yleiseurooppalaisissa liikenneverkoissa niitä käsittelevässä luonnoksessa esitelty. Eurooppa 2020 strategiassa on esitelty periaate, jonka mukaan saastuttaja maksaa ja haluaisimme korostaa kuluttajaystävällistä joukkoliikennettä sekä kaupunki- että maaseutualueilla. Olemme sitä mieltä, että tämä on tärkeää kaikkien vähiten kehittyneille alueille jäsenmaissa. Ja tässä meidän täytyy muistuttaa siitä, että näiden alueiden infrastruktuuri on lähestulkoon kaikissa tapauksissa alikehittynyt. Siksi me korostamme näitä alueita – ja tarvetta liittää ne perusliikennejärjestelmiin ja mahdollisuuksiin, joita tarjotaan kansalaisille. Ja tähän liittyy myöskin turvallisuus muiden asioiden lisäksi. Haluaisimme tukea teidän tukianne suullisen tarkistuksen suhteen. Siinä kompromissi D kyseessä tuki kaikkein vähiten kehittyneimmille alueille. Sitten tuki kehittyneimmille alueille. Tämä on toki, mitä minun ryhmäni ei tue, sillä me olemme sitä mieltä, että tämä tyyppinen joukkokuljetus on hyvin tärkeä sekä kehittyneillä että vähemmän kehittyneillä alueilla tulevina kuukausina. Tulemme puhumaan Euroopan laajuista liikenneverkosta ja mielestäni on erittäin tärkeää saada tämä hanke liikkeelle. Siksi olen esittänyt ja tukenut tarkistuksia, jotka tulevat lisäämään keskustelua tästä kysymyksestä. Johtopäätöksenä haluaisin kiittää esittelijää hyvin hedelmällisestä työstä ja uskon, että voimme tukea näitä kompromisseja. Kiitoksia. Seuraavaksi Altin edustaja. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Valittelen, että olen näin vilustunut. Ehkäpä eurooppalainen tuuli, joka puhaltaa oikealle vasemmalle, on sen tuonut tullessaan. No joka tapauksessa on esitetty useita kompromisseja. Ja turhan tuskin mennä liikaa niissä yksityiskohtiin. Ja tietysti on totta, että useat näistä aloitteet ovat enemmänkin vihertäviä. Mutta on tietysti tärkeää, että esittelijä tuo omat värinsä tekstiin. No kun tarkastellaan näitä muita tarkistuksia, niin tässä ALDE-ryhmä sitten ei olekaan enää sanaa mie- samaa mieltä. Kysymys on tarkistuksista, jotka johtavat siihen, että nämä kysymykset ovat tulosta registä pikemminkin kuin liikennevaliokunnasta. Ex ante, ex post kysymykset, makrotaloudellinen ehdollisuus ja se, millä tavalla nämä eri alueet voidaan valita. Näistä kaikista kysymyksistä on keskusteltu valiokunnassamme, mutta ne ovat oleellisia tarkasteltavaksi. Ja valiokunnan kollegat varmasti tietävät, mistä minä puhun. Haluaisin parata joihinkin tarkistuksiin todettakseni, että, että TRAN-valiokunnassa, no kuten edustaja Grosch juuri totesi, meidän täytyy vielä pohtia näitä kysymyksiä, varsinkin kun puhutaan näistä yhteistä säännöksistä, Euroopan verkkojen Eurooppa-välineestä ja siitä, että 10 miljardia euroa kohesiorahastosta siirretään. Sitten meillä on tarkistuksia, kuten 135, jossa vaaditaan sitä, että se summa, joka saada jäsenvaltioilta kohdisrahaston puitteissa otetaan käyttöön verkkojen Euroopan välinen puitteissa. Me olemme sitä vastaan. Lisäksi vastustamme sitä, että tarkistuksessa ajetaan takaa sitä, että siirretään niitä summia, jotka kuuluvat jäsenvaltioille kohdisarastojen puitteissa, että nämä summat, niistä päätetään yhteispäätösmenettelyllä. Eli komissio voi valita ne hankkeet, jotka ovat hyviä ja että komission täytyy päättää siitä, mikä on Euroopan unionin periaatteellinen etu. Ja että jäsenvaltiollakin on sanansa sanottavana. Sittenhän tässä on muitakin näkökohtia, mutta tällä hetkellä en nyt niitä ryhdy käsittelemään, koska ne, jotka koskevat tiettyjä tarkistuksia, ovat sitten hyvin yksityiskohtaisia. Ja haluan vielä todeta, että me Aldes äänestämme sitä tarkistusta vastaan, jonka, joka käsittelee asetusta, jonka tavoitteena on ottaa käyttöön niitä varoja, jotka on suunnattu hankkeisiin, jotka on valittu tämän äh, periaatteen pohjalta, jossa ne, jotka ovat ensimmäisenä niitä vaatineet, saavat ensimmäisenä käyttöönsä. Tätä vastaan aiomme äänestää. Mikael on labos äh, kompromismeklējumiem un kopumā kuopumaa protams, Kiitän esittelijä hänen kaikesta työstään saada aikaan kompromisseja. ECR-ryhmä tukee kompromisseja G ja I näistä liikenneverkoista. Ja mitä tulee sitten tähän yleiseen asetukseen, niin haluaisin selittää hieman. Tässä on kysymys tarkistuksesta 140. Ongelma on se, että nämä uudet kynnykset muutamille uusille jäsenvaltioille, eli 25, 2,5 prosenttia BKTstä, johtaa poliittisiin epäselvyyksiin. Ja jäsenvaltiot haluavat luonnollisesti myös tämän 10 miljardia – kuten komission jäsen Kallas, kun hän syksyllä esitteli tämän verkkojen Eurooppa-välineen, hän selitti meille, että komissio pitää tätä 10 miljardia lisänä. Sitä ei lasketa mukaan, kun pyritään saavuttamaan tämä kynnys. Ja kun sitten nämä käytäväprojektit toteutetaan ja saavutetaan tämä kynnys, niin ei se merkitse sitä, etteikö enää saisi rahoitusta. Sen lisäksi tämä 10 miljardia tässä verkkojen Eurooppa-välineessä, eh, niin minä pidän tästä komission lähestymistavasta. Se on tietynlainen benchmark jäsenvaltioille, jos yksi maa ei käytä mahdollisuuksiansa täysin, eli siis jos rahoja ei käytetä loppuun, niin silloin muut jäsenvaltiot voivat saada nämä varat käyttöönsä. Olisin iloinen, jos valiokunta tukisi ainakin osaa tästä tarkistuksesta. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt puhun vaan siitä osasta, jossa minä olen varjoistelinen siis kohesiorahastoista. haluaisin kiittää esittelijän valmiutta keskustella. Uskon, että olimme yhtä mieltä monista asioista mukaan lukien tämän pieni hankaluus, joka koskettaa todellisia ongelmia, joita on käynyt ilmi. Mutta sitten eh, tieprojektien ehdollisuus, kohesio, rahaston puitteissa. Tämä on aina ollut kysymys tässä valiokunnassa. Olemme aina halunneet puolustaa sellaisia projekteja, joilla on ympäristöllistä lisäarvoa ja tieprojektien kohdalla ne ei välttämättä ole, mutta jäsenmaat kuten tiedämme, usein tukevat tieprojekteja. Kohesiorahastosta varataan nyt 10 miljardia verkkojen Eurooppaa välineeseen. Jos tämän lisäksi asetetaan ehdollisuus tiehankkeille, tämä alkaa olla aika paljon ja meillä tulee olemaan monimutkaisia keskusteluja tiettyjen jäsenmaiden kanssa tämän kysymyksen suhteen tässä emme ole nyt seuranneet esittelijä siitä, että näitä ehdollisuuksia olisi otettu mukaan ja että olisimme sulkeneet rajat ylittäviä tieprojekteja, mutta muissa asioissa olemme samaa mieltä. Kiitoksia edustaja Marinesku. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Alukehitysrahaston kysymyksessä, jossa olen varjoesittelijänä, meillä oli tässä oikein hyvä yhteistyö Kramerin kanssa. Vaikka aivan kuten Mathieu totesi, niin hänellä on erittäin vihreä ekologinen puoli. Ja siitä syystä on vaikea päästä kompromissiin, mutta me kuitenkin pääsimme kompromissiin. Me painotimme tätä liikenne- ja matkailupuolta. Meillä pitäisi olla erillinen kappale, joka käsittelee liikennettä, mikä on hyvä asia. Ja päätän niin siitä, millä tavallaan tämä mietintö tällä hetkellä on. Ja äänestyksen tuloksena niin tämä on tärkeä mietintö ja se otetaan huomioon aluekehitysvaliokunnassa. Ja toivon, että lopullinen mietintö sitten ottaa myös huomioon jotakin meidän näkemyksiämme. Edustaja Tikaus seuraavana. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului Kramer. Kiitos. Myös minä haluaisin kiittää herra ja hänen pyrkimyksistään saavuttaa kompromissi. On totta, että olen tehnyt koko joukon tarkistuksia, näin tuolla äänestyslistassa, jotka ovat äh, Tran valiokunnan äh, tavallaan vastuuden ulkopuolella. Nämä tarkistukset liittyvät näihin luetteloihin, jotka komission on tehtävä, mutta myös niihin määräaikoihin, joiden sisällä komission on hyväksyttävä tiettyjä asiakirjoja tai laadittava asiakirjoja. Minun täytyy keskustella nyt varjoesittelijöiden kanssa ja katsoa, että voidaanko näitä esimerkiksi DEVE-valiokunnassa esittää, koska esimerkiksi tietyt määräajat, joiden sisällä komission pitäisi toimia, niin ne pitää olla mahdollisimman lyhykäiset. Niin, että jäsenvaltiot ja muut kiinnostuneet osapuolet tietäisivät kaikki säännöt ja kriteerit, jotka ovat vallalla näissä asetuksissa. Ja että tämä tapahtuisi mahdollisimman nopeasti. Siksi minä yritin esittää näitä tarkistuksia määräajoista komissiolle, niin että komissio laatisi nämä asiakirjat ja antaisi tiedot kaikille osapuolille nähtäväksi mahdollisimman nopeasti. Mitä tulee sitten tähän verkkojen Eurooppa-välineeseen, minä tuen sitä, että annetaan tärkeä määrä varoja kohesiorahastosta liikenteelle, mutta meidän täytyy löytää oikea väline ja tapa niin, että maat, jotka ovat vielä konvergenssikriteerien alaisia, eivät menetä osaa niistä varoista, jotka heille kuuluvat. Kiitos. Very much from the commission. Kiitoksia. Sitten komission edustaja. From DG Regio. Yes. Thank you very much. Uh, from the Kiitoksia komission puolelta. Tervehdimme ilolla näitä lausuntoluonnoksia ja siitä syvällistä työtä, jota on saatu aikaan, jota esittelijä erityisesti on tehnyt. Me otamme huomioon tarkistukset, joita on esitetty ja haluaisimme tehdä muutamia kommentteja niihin liittyen, erityisesti ähm, yhteiset säännökset. Me kiitämme tuesta liittyen tähän lähestymistapaan Interpol indikaattoreihin ja muihin seikkoihin. Ja otamme myöskin huomioon, että on paljon teknisiä ähm, asettamia äh, raja-arvoja ja muita asioita tarkistuksissa käynyt ilmi, joita pitäisi tarkistella. Sitten kestävään kasvuun liittyen monet nämä asiat on mielestämme otettu huomioon jo artiklassa kahdeksan erityisesti yhteisissä säännöksissä ja artikloissa 87 eh, ja 114 kuitenkin komission puolelta olemme valmiita tarkastelemaan näitä kysymyksiä vielä. Meillä on myös jonkin verran huolia siitä, että yleisiä horisontaalisia kysymyksiä aikarajojen suhteen monissa tarkistuksissa vaikuttaa olevan erityisesti delegoitujen asetusten suhteen, sillä komissiolle on tärkeää saada tarpeeksi aikaa sisäiseen arviointiin ja sisäisiin menettelyihin monissa tapauksissa, ja tämän vuoksi olemme hiukan huolissamme näistä lyhentyneistä hyvin tiukoista aikarajoista, joita tarkistuksissa, monissa tarkistuksissa on ehdotettu. Sitten liittyen tähän kohesiorahastoasetukseen olemme huomanneet, että paljon yksityiskohtia on esitetty investointiprioriteettien suhteen, erityisesti kohesio. kohesiorahaston suhteen, ja jos näitä yksityiskohtia otetaan liikaa mukaan prioriteetteissa, saattaa ha- tehdä hankalammaksi toimintaa. Olemme myöskin ottaneet huomioon ehdotuksen siirtää kaikki liikenne temaattisesta tavoitteista seitsemän temaattiseen tavoitteeseen neljä. Tämäkin koskettaa meitä, sillä me uskomme, että tämä saattaisi viedä meitä pois uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tieltä, mikä on myöskin hyvin tärkeää. Sitten otimme myöskin huomioon matkailun. Olemme sitä mieltä, että olisi parempaa, ettei erityisiä sektoreita mainittaisi ja matkailu on erityinen sektori. Sen voivat monet temaattiset tavoitteet kattaa. Ja sen vuoksi olemme sitä mieltä, että se tulisi mainita tässä asetuksessa. Sitten eh, yhteisiin indikaattoreihin liittyen olemme hyvin valmiita kuulemaan ehdotuksia siitä, kuinka niitä voitaisiin parantaa ja keskustella aiheesta. Sitten kohesiorahastoasetus otimme huomioon sosiaalisen asumisen kysymykset, jotka olivat mukana eräässä tarkistuksessa. Tämä on jotakin, jota on jo IAKRS e otettu huomioon ja uskomme, että ei ole mahdollista tehdä, toteuttaa näitä toimia kohesiorahaston puitteissa. Sitten matkailu- ja kohesiorahasto. Haluaisimme korostaa tässä yhteydessä sitä, ettei äm, perussopimus anna kohesiorahastossa matkailulle osaa. Nämä olivat kommenttimme näihin tarkistuksiin. Kiitoksia hyvin paljon. Kiitoksia. Mikael, haluatko lisätä jotain? Ensin kiitän tästä keskustelusta ja näistä kaunista sanoista minun työstäni. Vihreänä tähän ei ole niin tottunut, mutta kun oikein tsemppaa, niin sitten päästään moniväriseen kompromissiin. Ja se ilahduttaa kovasti toki minuakin. No kyllä sinäkin saat ilahtua tästä. Tämä 10 miljardia, tässä minä tuen eh, Mathieu Groschia, hänen kantaansa. Tämä, eh, tästä tulen puhumaan, puhumaan sitten verkkoja Eurooppa-välineen yhteydessä ja tenteiden yhteydessä. Mutta haluaisin painottaa kuitenkin toisin kuin mikä on komission kanta, että se, että matkailulla ei ole mitään roolia. Matkailu voi pilata matkailun Joten me olemme, tämä on liikenne- ja matkailuvaliokunta ja meidän täytyy myös siellä katsoa, mihin rahat menevät. Ja varsinkin ne kokemukset, mitä meillä on ollut. Me teimme analyysin ja sen mukaan 60 prosenttia rakennerahaston rahoista meni maanteihin ja 20 rauteisiin. Minusta on tärkeää, että me sanomme selkeästi, mihin rahat menevät, jos ne menevät väärään suuntaan. Niin silloin me emme koskaan saavuta tavoitteitamme ilmastonmuutoksen vastaisissa tavoitteissa. Joten eh, mieluummin muutama adjektiivi enemmän, jotta me voimme tehdä selväksi sen, mihin me haluamme investoida niin, että nämä tavoitteet eivät mene ohi suun. Mainitsin nämä luvut. 1990 teollisuuden CO2-vähennys on 24 prosenttia ja liikennesektorilla se on noussut 30 prosentilla. Jos me emme tee mitään, niin me voimme ponnistella ja ilmastoida miljardeja, mutta ilmastonmuutosta ei voida mitenkään pysäyttää. Liikenne on oma kohtansa 9.4 muilta osin, ja sitten pidän kiinni, mutta muilta osin kiitän tästä keskustelusta ja hyvästä yhteistyöstä myös viimeisten viikkojen aikana. Kiitos. Thank you, Michael. Vote, of course, is tomorrow. Kiitoksia ja äänestys sitten tietysti on huomenna. Näin sitten päästään tämän iltapäivän esityslistan loppuun. Haluan kiittää siitä, että olen pysynyt aikataulussa. Viiden minuutin tauko ja sen jälkeen jatketaan koordinaattoreiden kokouksella.